Carlos, are you ready? okay, let's start. Okay, let's start. Dear colleagues, we are now dealing with the free fight. Hyvät kollegat, me olemme nyt siirtymässä tähän SIS-pakettiin sen jälkeen, kun esittelijämme eh, Koelio ja Lenna 10. heinäkuuta Liben valiokunnassa esittelivät eh, mietintönsä. Me aiomme nyt eh, keskustella jätetyistä tarkistuksista. Annan ensin puheenvuoron edustaja Koeliolle, joka myös korvaa edustaja Lennartsin. Sen jälkeen tulevat varjoesittelijät ja muut jäsenet, jotka haluavat puheenvuoron. Ole hyvä, Carlos. Uh, allow me to make four Kiitoksia, puheenjohtaja. Neljä huomiota. Ensinnäkin tarkistukset. Olemme saaneet noin 150 tarkistusta kaikista poliittisista ryhmistä liittyen raja- ja poliisiyhteistyöhön. Tämä kertoo aika paljon siitä, kuinka tärkeä tämä Schengenin tietojärjestelmä on ja kuinka päättäväisiä olemme parantamaan sitä. Sitten yhteistyö varjoesittelijöiden kanssa. Yhteistyö tähän mennessä on ollut erittäin rakentavaa. Meillä on ollut neljä varjokokousta, yksi poliittinen ja kolme teknistä kokousta – ja tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä. Eli korostaisin vielä, että haluamme saada selkeän enemmistön. Sitten kolmanneksi palautus komission ehdotus SIS-järjestelmästä. No puhun nyt kollegani Lenarsin nimissä. Hän ikävä kyllä ei nyt tänään päässyt paikalle. Tehokkaiden palautusten jatkaminen on tärkeää, jotta kansalaiset luottavat EUn rajajärjestelmään. Juncker puhui tästä myöskin unionin tilapuheessaan, ja eilen sitten kerrottiin siitä, että tähän asiaan otetaan mukaan rajavartiovirasto. Tällä tavalla voidaan parantaa palautusten tilannetta Euroopassa ja parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Ensimmäinen tekninen kokous järjestettiin ja meillä on ensi viikolla varjokokous. Ja ryhmien välillä suurin piirtein nyt tiedetään, mihin halutaan mennä. Järjestelmä pitää olla käytännönläheinen. Esimerkiksi jos kyse on kolmannen maiden kansalaisista, jotka, joita pidetään pidätettyinä. Se liittyy tähän. No sitten meillä on raja- ja poliisiyhteistyötä ja haluamme varmistaa, että nämä tekstit ovat yhteensopivia. Sitten aikataulusta. Tämä koskee kaikkia kolmea mietintöä ja haluaisimme päästä neuvoston kanssa lopulliseen sopimukseen tämän vuoden puolella. Me teemme kaikkemme, jotta parlamentin kanta hyväksyttäisiin 12. lokakuuta. Ja tässäkin olen arvostanut varjoesittelijöiden ponnisteluita, kun on pidetty kiinni tästä kunnianhimoisesta kalenterista. Ja kuten olen monta kertaa todennut, SIS-järjestelmä on kaikkein suurin, eniten käytetty tietokanta, mitä tulee turvallisuuden, vapauden ja oikeuden alueeseen. Tämän pitää jatkua näin. Uskon, että voimme jatkaa näin ja näin voimme taata turvallisuutta kansalaisillemme noudattaen ja kunnioittaen heidän perusoikeuksiaan. Kiitos. Thank you very much and, uh... Kiitos oikein paljon. Enkä näe edustaja Dallia täällä sitten. Edustaja Sipelle onkin täällä häntä korvaamassa. Kiitoksia. Valitettavasti varjoesittelijämme Miriam Dalli ei voi olla täällä tänään, koska hän on Genevessä edustamassa ryhmäämme neuvotteluissa Minamata yleissopimuksesta, joten sano muutaman sanan hänen nimissään. Hän odottaa kovasti neuvotteluja, jotka johtavat kompromissiin kaikkien poliittisten ryhmien välillä, joka toivottavasti vahvistaa kansalaisten luottamusta Euroopan unionin turvallisuusvälineisiin ja mm, varmistaa myös, että tällainen välineistö on suhteellinen ja ottaa huomioon kaikkien kansalaisten perusoikeudet, niin kuin aina meillä ongelmana täällä valiokunnassa on, koska siis on yksi suurimmista, ja kollega Kolje jo sen sanoikin, äh, yksi suurimmista IT-järjestelmistä maailmassa, ja äh, pää väline sisäisten rajatarkastusten poistamisen varten. Meidän on varmistettava, että tällainen järjestelmä takaa korkean turvallisuuden tason, mukaan lukien kansalaisten henkilökohtaisten tietojen turvan, mukaan lukien arkaluontoiset tiedot, kuten DNA-tiedot. Meidän ryhmämme haluaisi korostaa neljä avainasiaa, jota liittyvät niihin tarkistuksilta varjoesittelijämme on tehnyt. Monet näistä asioista ovat horisontaalisia, joten aion nyt käsitellä yksittäisiä mietintöjä erikseen, vaan ennemminkin yhdessä. Ensinnäkin ryhmänä olemme sitä mieltä, että on tärkeää selkeyttää kielenkäyttöä näissä ehdotuksissa, jotta varmistetaan, että vioittomat ihmiset eivät päädy järjestelmään. Tämä on tehtävä sillä tavoin, että varmistetaan, että ne, jotka ovat kohteena, ovat vakavien rikosten ja terroristirikosten tekijöitä ja että on todellista todistusaineistoa, joka osoittaa, että henkilö on tällaisen rikoksen tehnyt. Toiseksi haluamme varmistaa suhteellisuuden, erityisesti kun on kyse siitä, kuka saa oikeuden päästä näihin tietoihin käsiksi siis järjestelmässä ja tästä syystä varjoesittelemme on myös tehnyt muutamia tarkistuksia. Tiedon varastoinnista e, esittelijämme on tehnyt useita tarkistuksia, jotka vaativat komission viiden vuoden tiedon säilyttämissä määräaikaa kahteen vuoteen. Tämä vastaa sekä tietosuojavaltuutetun lausuntoa, tästä ehdotuksesta ja meidän mielestämme myöskin äh, kunnioittaa päätöksiä, jotka liittyvät äh, tietojen säilyttämiseen ja EUn ja Kanadan matkustajarekisteritietotuomioon. Lisäksi äh, tämä on otettu myös tarkistus liittyen sanktioihin, joka on tärkeää meidän äh, ryhmällemme. Sekä jäsenvaltiot että virastot, joilla on pääsy sissiin, niiden on käytet, oltava riittävän vastuullisia. Kun on kyse väärän äh, tiedon pääsystä Schengenin tietojärjestelmään, tiedon väärinkäytöstä ja ylimääräisen tiedon vaihdosta. Eli yhteenvetona paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta olemme kyllä avoimia ja optimistisia sen suhteen, että saamme hyvän tuloksen aikaan. Kiitoksia oikein paljon. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron edustaja Deprelle. For this files. Hän on varjoesittelijä tässä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan ensinnä haluan kiittää, kuinka hyvin meidän esittelijä oli käytettävissä. Ei ainoastaan hänellä ollut tämä rankka tehtävä asiakirjan laatimiseksi, mutta tänä päivänä tämä on kolmannen kerran hänen vastuullaan täällä tänään. Onneksi olkoon ja kaikki kiitokseni ja siitä, että olitte aina käytettävissä ja kuinka laadukasta mielipidevaihtoa meillä on ollut varjoesittelijöiden kesken. Hän on kaiken tämän järjestänyt tähän asti tähän. Nyt jos puhumme SIS-järjestelmästä ja palauttamisesta, olen ihan samaa mieltä lähes kaikista esityksistä, joita esittelijä täällä meille tarjoili. Aivan erityisesti haluan korostaa hänen tekemiään tarkistuksia, joiden avulla on vahvi, ta, tarkoitus vahvistaa niitä tietoja, joita voitaisiin saada lisänä kolmansilta, kolmansilta mailta. Voisin lain mainita muita lisäksi, mutta tämä riittää. Haluan myös osoittaa kaksi elementtiä joista olen ehkä hie, hiuksen hienosti eri mieltä. En ole ihan varma, onko nyt ihan hyvä kohta esittelijältä laittaa esiin siihen kohtaan, kun puhutaan viiden vuoden palauttamisesta sen jälkeen, kun on päätös tehty. Eli siis viiden vuoden kuluttua päätöksestä, jos joku on jo lähtenyt. SIS on tietopankki, joka on hyvin toimiva, operatiivinen. Se antaa täsmällisiä ohjeita siitä, miten pitää toimia jos joku on <clears throat> jo mennyt takaisin, silloin ei enää ole toimintaa. Eli meidän täytyy pitää tämä tässä mukana. Olen tästä jo puhunut esittelijän kanssa, mutta ei ESS, koska ESS ei mainita, mutta eh, tietopankissa on, näin, eh, on eh, tämä otettu se huomioon vastaan tämän tyyppisissä tilanteissa. Myös esittelijä ehdottaa, että sormenjäljet, sormenjälkiä käytettäisiin sen sijaan, että käytettäisiin mitään maantieteellisiä tietoja. Minä olen sitä mieltä, että mitä enemmän meillä on tietoa, sen parempi. En, en rajoittaisi mitään mitään tietoa, joka olisi käytettävissä tässä järjestelmässä. Mitä tulee SIS ja rajoihin ja poliisiin, jälleen kerran olen hyvin laajalti samaa mieltä esittelijän tekemien ehdotusten kanssa olen samaa mieltä hänen huolensa kanssa, kun jokaisen jäsenvaltion on velvollisuus omata kansalliset kopiot. Olisi parempi, että ei velvoiteta tällaista jäsenvaltioille, että niillä olisi kansalliset kopiot, vaan että vahvistettaisiin keskittyneen järjestelmän rakenteita sillä tavalla, että emme työ moninkertaistuisi, vaan tehokkuus olisi taattu. Olen myös samaa mieltä esittelijän kanssa kun hän puhuu, kuinka nopeasti pitäisi vastata joihinkin tietopyyntöihin. Tekstissä sanotaan, että sen jälkeen kun on pyydetty lisätietoa, joka tulee esimerkiksi joltain poliisiviranomaiselta tai, tai rajavartiolaitokselta, niin toimistot Sireen toimistot vastaavat mahdollisimman nopeasti. Maksimiaika olisi 12 tuntia, mutta uutta. Me olemme luoneet toimistoja, joiden pitäisi olla operatiivisia 24 tuntia 7 kautta 7, 24 kautta 24, jos on kyse terroristien paikantamisesta. Tällöin viiveet ovat elintärkeitä, eli maksimiaika voisi olla 12 tuntia, niin kuin edustaja on sanonut. Minä, minä tuen hänen ehdotustaan, että toimistot vastaisivat välittömästi silloin, kun on kyse terrorismista ja terroristista. Myös siitä, sitä ajatusta painotan kun on kyse kaikista terrorismia ja terroristeihin liittyvistä tiedoista, ne pitää kirjata Europolille. E, yhden esimerkin voin antaa tässä. Odot, oletetaan, että attentaatti tapahtuu Saksan maaperällä. Saksan poliisiviranomainen paikantaa tämän tekijän, ainakin nimen, mutta hänellä ei ollut aikaa syöttää sitä SIS-järjestelmään. Attentaatin tekijä on ehkä lähtenyt Saksan maaperältä, tullut ehkä Belgiaan, jossa hänet on paikannettu, koska hänestä on annettu signaalit. Kaksi ainoata maata, siis nämä kaksi maata, siis jos hän on Belgiassa ja aikoo nousta lentokoneeseen, niin silloin on kyse Belgiasta ja Ranskasta, jos hän aikoo mennä Ranskaan. Eli Saksa tässä jätetään ulkopuolelle. Eli systemaattisesti meidän pitäisi antaa näitä tietoja Europolille, mutta meillä on tehokkuuden vaje, joka on todella räikeä ja paha tässä järjestelmässä. Meidän pitäisi automaattisesti välittää kaiken tyyppistä tietoa Europolille. Se on toiminnan kannalta välttämätöntä, jotta voisimme tehokkaasti toimia terrorismia vastaan. Oli minulla muitakin kommentteja, mutta yleisesti ottaen me, mielestäni esittelijän kanssa ja muiden varjostelijoiden kanssa me voimme tehdä loistavan ehdotuksen ihan hyvässä hyvän, hyvässä, hyvissä ajoin, kun ajattelemme kuinka tärkeä tämä aihe kokonaisuudessaan on. Thank you. And now I would like to give... Kiitoksia. Ja nyt haluaisin Marie-Christine Vergialle antaa puheenvuoron. Oui, merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Parce que je n'ai pas suffisamment... Ensiksi pyydän anteeksi, että en ole tarpeeksi itse työstänyt tätä tekstiä, mutta olen sen teille ilmoittanut. Minä työstän myös toista ohjelmaa, jossa puhutaan näiden ihmisten maahan tuloa ja maahan poistumista. Eli minulla ei nyt ole mitään kokonaisvaltaista käsitystä tästä asiakirjasta. Minua huolestuttaa kyllä moni asia e, nimenomaan tästä kolmannesta SIS-paketista, eli nimeltään sis palautusteksti. Mielestäni tässä nyt on jonkinlainen yhtäläisyysmerkki, terrorismirikollisuus e, ja maahanmuuttorikollisuus. Minusta tämä e, on aika vaikea hyväksyä, vaikka hyväksynkin jonkun taustalla piilevän turvallisuusajattelun ja raja, rajavartioturvallisuuden ja rajavalvontamekanismin, mutta minusta tämä on, minulle tämä on ongelmallinen, jos me ajattelemme viranomaisia, jotka pääsevät kaikkiin tietopankkeihin käsiksi. Minä haluaisin kokonaisvaltaisempaa logiikkaa tähän koko aineiston olen myös huolestunut näistä kysymyksistä, sitäkin huolestuneempi, kun me ajattelemme jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jota ei ole harmonisoitu säännöllisestä maahanmuutosta, eikä ole myöskään harmonisoitu pakolaisten suojelusta. Minä yritän nyt ymmärtää, miten nämä... Äh, des, du droit d'asile, par exemple hälytysjärjestelmät voisivat toimia. Mutta meillä on nyt aika huolestuttava kehityssuuntaus meneillään, jos me ajattelemme, kuinka monet jäsenmaat kieltäytyvät yksinkertaisesti toimimasta yhteistyössä. Mutta voisin puhua esimerkiksi Belgian nykytilanteesta, kun Belgian ja Sudanin viranomaiset tapahtuvat, tapaavat löytääkseen yhden henkilöllisyyden helpottaakseen palauttamista. Jos mä ajattelen nyt järjestelmää Euroopan tasolla näistä ja tätä järjestelmällistä hälytysjärjestelmää, kyllä se antaa aihetta huoleen. Eli mikä EUsta on tulossa ja millä tavalla EUssa nyt mielletään meidän arvomme. Minä kuulun niihin, joiden mielestä ihmisoikeudet ovat, ihmisoikeu- ihmisoikeudet ovat arvoja, joita sovelletaan ihmisiin, mutta niitä sovelletaan myös kolmansien maiden kansalaisiin. Te tiedätte, että meidän tekemissämme tarkistuksissa on korostettu, en, en puhu näissä näissä periaatetarkistuksista, e, totta kai voidaan olla vihamielisiä kaikille tämmöiselle kirjaamisjärjestelmille, mutta meillä pitäisi olla rakentava lähestymistapa, jotta nämä järjestelmät ainakin vähimmässä määrin noudattaisivat EUn keskeisiä perusarvoja. Me olemme tehneet tarkistuksia, joilla pyritään raamittamaan tämän järjestelmän toimialuetta ja kantavuutta ja mikä on sitten suhteellisuuden eh, tarkoitusperä, niin hyvä puheenjohtaja, minä olen tehnyt teidän kanssanne tästä yhteistyötä menneisyydessä. Se on teille erittäin tärkeää. Eli jokaisella tarkoitusperällä ei olisi eh, samoja panoksia pelissä. Eli meidän pitää myös pystyä raamittamaan eh, jollakin tapaa paremmin ja mm, kaikki kerätyt tiedot, kun kysytään esimerkiksi sormenjäljistä ja kun on kyse kasvokuvasta, jos me haluamme tarkistaa tietoja äh, määräaikaan mennessä, niin, äh, ja miten, miten meille voisi olla hy- hyvä keskinäinen yhteentoimivuus näillä järjestelmillä, jos puhutaan vetomusoikeuksista niille ihmisille, jotka, jos on kyse ihmisistä, jotka ovat kolmansien maiden kansalaisia ja jos me ajattelemme, että nämä ihmiset ovat jollakin tapaa laittomassa tilanteessa papereidensa suhteen, heillä on kuitenkin aina oikeus päästä tieto, omiin tietoihinsa tietopankkeihin, ja, mm, jos tiedot ovat vääriä. Jos nämä tiedot ovat siis vääriä, ja jos ne vaarantavat heidän omia, omaa oleskeluoikeuttaan kyseisessä maassa. Kaikki nämä takuut, jotka ovat mukana lisänä turvaamassa tietosuojaa. Euh, meillä on omat kannanottomme nimenomaan ja aivan erityisesti, kun halutaan noudattaa Geneven sopimusta, jota tulkitaan yhä huonommin ja huonommin silloin, kun, lähdetään sitä, silloin, kun sitä lähdetään soveltamaan jäsenmaissa. Jos me katsomme EU-ssa vallalla olevia sääntöjä, meillä, meillä, me me saisi olla me, meidän pitäisi olla ed, edellä jäsenvaltioita, koska joskus jäsenvaltiot laahaavat perässä ihmisoikeuskysymyksissä. Thanks. I don't see uh, other shadow reporters than I... Kiitos. En näe muita varjoesittelijöitä, joten annan puheenvuoron edustaja Chinichille. Grazie. Kiitoksia. Kiitos äh, puheenjohtaja. Minä halusin kiittää äh, esittelijää ja kaikki kaikkia kollegoita, jotka äh, työstävät tätä siis äh, tietojärjestelmää äh, erittäin hyvästä työstä, koska tämä on varsin monimutkainen asia, joka säätelee ähm, välinettä, joka on erittäin tärkeä meidän turvallisuutemme kannalta, mutta aina on kunnioitettava kuitenkin kansalaisten oikeuksia ja kuten myös edustaja Zippel sanoi varjoesittelijämme puolesta. Minä halusin keskittyä yhteen asiaan, nimittäin siihen, että siis on välttämätön, jotta voitaisiin eh, eh, ehkäistä ja ilmoittaa alaikäisten katoamisista. Ja siinä tämä väline on erittäin tärkeä. Ja koska olen eh, alaikäisten oikeuksista vastaavassa interryhmässä, olen jättänyt joitakin tarkistuksia, nimittäin, että lasten oikeudet ja lasten etu otetaan aina huomioon, kun tätä järjestelmää sovelletaan. Eli olen jättänyt joitakin tarkistuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa, että lapsiin liittyvät ilmoitukset ne jätetään ja niitä käsitellään aina lasten oikeuksista vastaavien viranomaisten kanssa on välttämätöntä, että äh, näihin tietoihin pääsytään, äh, pääsy ja niiden käyttö äh, huomioi aina lapsen oikeuden. Interryhmänä halusimme tehdä myös muutamia tarkistuksia, jotka liittyvät kadonneiden lasten ähm, erityisen tilanteeseen siksi pitäisi olla erityisiä toimenpiteitä, koska lapset ovat erilaisessa tilanteessa ja viranomaisten on vastauksensa, toimintansa perustettava tähän. Jos on kyse esimerkiksi yksin matkustavasta alaikäisestä, joka sitten katoaa, niin se on täysin erilainen tilanne kuin lapsi, joka on esimerkiksi joutunut kaappauksen kohteeksi. Eli mm, meidän on huomioitava nämä lasten katoamisten erilaiset tilanteet ja on yritettävä välttää traumaattisia seurauksia lapsille. Tämän olen yrittänyt tarkistukseni saada aikaan, että aina otetaan huomioon lasten sitten suojelusta vastaavat viranomaiset. Sitten halusin kiittää tästä työstä. Tämä on erittäin tärkeää työtä, mutta varmasti vielä on paljon tehtävää tämän asian parissa, että päästään ratkaisuun, joka kaikki voivat tukea. Tämä on todella tärkeä väline poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä ja myöskin kun on kyse äh, kansalaisoikeuksien suojasta ja erityisesti kaikkein Mm, herkimpien väestöryhmien suojasta, kuten esimerkiksi lasten suojasta. And, uh, Mr. Le Breton, you have a floor. Kiitoksia edustaja Le Breton. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan ensiksi haluan muistuttaa, että minun ryhmäni on vastustaa Schengenin sopimusta. Pitäisi olla pragmaattisempi tämä sopimus on olemassa niin kauan kuin se on elossa ja sitä pitäisi tehostaa, jotta voisimme todella taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Minusta tuntuu, että mitä äh, asetusehdotuksessa puhutaan, johon esittelijä äh, viittaa. Ja nimenomaan on kyse ehdotuksesta, jonka avulla halutaan käyttää Schengen-tietojärjestelmää hyväksi, jotta mahdollisimman hyvissä olosuhteissa voidaan viedä pois laittomasti oleskelevat ulkomaalaiset pois Schengen-alueelta. Mitä tulee tarkistuksiin, jätettyihin tarkistuksiin? Jotkut niistä vahvistavat tätä tavoitetta. Nekin ovat siis hyvän suuntaisia. Ja haluaisin mainita kolme esimerkkiä tarkistus numero viisi, jonka avulla voidaan säilyttää viiden vuoden ajan henkilötiedot he, ihmisistä, jotka on lähetetty silloin, kun hän ei ole, hänet on saatettu pois ilman kieltoa palusta. Sitten kuusi, jossa puhutaan ulkomaalaisten identifioinnista tietojen perusteella ja tarkistus. Mielenkiintoinen on numero 20, jossa ehdotetaan mietinnössä julkaisemista, että puhutaan julkaisemista kyseisessä virastossa julkaistaisiin nämä kyseiset tiedot. Tässä muutama tarkistus, joiden avulla voidaan todella hyödyntää Schengen-järjestelmää, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin vastustaa tätä maahanmuuttotulvaa. Mr. Radev. Mr. Radev. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Kiitoksia, puheenjohtaja. Maahanmuuttokriisi ja turvallisuus kriisin, koettelevat jäsenvaltioiden tietojärjestelmiä. Poliisiviranomaisten ja muiden viranomaisten on pystyttävä käyttämään näitä tietokantoja silloin, kun suojellaan Euroopan ulkorajoja. Uudet toimenpiteet ja uudet säädökset tähtäävät siihen, että voidaan parantaa turvallisuutta Euroopan ulkorajoilla. Pyytäisin, että tuette näitä tarkistuksia, jotka liittyvät palautettuihin henkilöihin, vaikka vaikka heille ei olisi määrätty palaamiskieltoa. Tällä tavalla viranomaiset voivat saada käsityksen vaaroista, joita nämä henkilöt edustavat. Tällä tavalla järjestelmästä olisi enemmän hyötyä, jotta voidaan taata rajojen turvallisuus Euroopan ulkorajoilla. Mutta kun ajatellaan vaikka Bulgariaa, sehän on täyttänyt sataprosenttisesti kaikki nämä ehdot, niin se pitäisi päästää osaksi Schengen-aluetta. Ja jälleen kerran vetoan valiokunnan puheenjohtajaan. Tällä tavalla EU voi osoittaa, että se todellakin on kiinnostunut rajojen turvallisuudesta. Kiitoksia. Jos parlamentista ei enää kukaan halua puheenvuoro, niin haluaisin antaa neuvoston puheenjohtajavaltiolle edustaja Vericheville puheenvuoron. Uh, thank you, members of parliament. Kiitoksia parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Puheenjohtajavaltion puolesta voin ähm, kertoa teille tilanteesta niin paljon kuin mahdollista. Me olemme nyt päättämässä näiden asiakirjojen menettelyt. On hyvä kuulla, että tässä vaiheessa parlament, mitä parlamentti on ehdottanut neuvostossa, meillä on melko lailla sama aikataulu, joten yritämme saada ähm, yleisnäkemyksen neuvostossa samaan aikaan aikaan, kun parlamentti äänestää, niin että voimme kolmikantaneuvottelut aloittaa mahdollisimman pian ja meidän tavoitteemme on sama kuin parlamentilla. Kuten tänään kuulimme, mekin haluaisimme, jos mahdollista, päästä yhteisymmärrykseen näistä äh, asiakirjoista tämän vuoden loppuun mennessä. Joten meille on hyvä kuulla, että olemme tässä Ähm, samanmielisiä. Oli hyvä kuulla puheenvuorot tänään. Ja kun ne kuulut, voin sanoa, että meillä neuvostossa on sama tavoite. Neuvostossa ja parlamentissa on siis sama tavoite, että haluamme saada aikaan äh, parhaimman ja käytännön läheisemmän järjestelmän äh, aikaan, jotta voidaan turvata unionin turvallisuus. Kiitoksia. No. Kiitos. Ja nyt odotamme komission lausuntoa. Edustaja Susanna Ferka Jansen. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, dear member. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet. Haluaisin aluksi kiittää kaikista näistä kommenteista. Ne olivat harkittuja ja se osoittaa, että teillä on asiantuntemusta näistä asioista. Otitte esille monia asioita, jotka jäsenvaltiotkin ottivat esille neuvostossa. Ja on hienoa nähdä, että jäsenvaltioiden ja parlamentin intressit ovat samansuuntaisia. Eli neuvostossa on keskusteltu asioista, joista on mainittu myöskin tarkistuksissa, joten toivottavasti päästään tästä asiasta nopeasti ehkä vuoden loppuun mennessä sopuun. Europolin osalta on saatu aikaa hyvää edistystä ja palasi Väle Dupreen puheenvuoroon. Europol alkoi hyödyntää tätä järjestelmää hyvin aktiivisesti. ja Siellä hyvin yksinkertaisesti on helppo tehdä tuhansia eri hakuja. Ja olemme suunnittelemassa, ja tämän myöskin tarkistuksessa, eli että Europol yhdistettäisiin tähän lisätietojen vaihtoon ja sen jälkeen olisi sitten reaaliaikaisia ilmoituksia näistä löydöksistä. Eli tämä on hyvä tapa nähdä Europol-järjestelmän käyttäjänä ja mukana tässä tietojenvaihdossa. Eli edistystä on tapahtunut ja meidän täytyy pitää kiinni standardeista, jotka on kirjattu lailliseen välineeseen ja sen täytäntöönpanosäädöksen. Siis järjestelmä on keskeinen, kun ajatellaan Euroopan kansalaisten turvallisuutta, enkä ajattele pelkästään terrorismia, vaan myöskin rikollisuutta, jokapäiväistä rikollisuutta. Se on erittäin tärkeää kansalaisten hyvinvoinnin kannalta, jos he tuntevat olevansa turvallisessa ympäristössä – ja jos rikoksiin puututaan siellä tehokkaasti. Eli siksi on tärkeää pitää kiinni näistä standardeista eikä alentaa niitä. Erityisesti yhdessä tarkistuksessa on puhuttu näistä tarkistuksista, kohta 36, ja haluaisin korostaa, että tämän tyyppiset tarkistukset pitäisi ottaa käyttöön kaikenlaisten rikosten, ei pelkästään vakavia, vaan myöskin sellaisten rikosten osalta, joissa rankaisukynnys on alle kolme vuotta. Kun tutkimus käynnistetään, aina ei tiedetä etukäteen, millainen rangaistus teoista langetetaan. Esimerkiksi järjestetty näpistely saattaa aiheuttaa liikkeille suuria tappioita ja saattaa saattaa verottaa jopa 20 prosenttia heidän tuloistaan, kuten saksalaiset raportit osoittavat. Eli on tärkeää, että me puutu ainoastaan terrorismiin, vaan muihinkin rikollisuuden muotoihin, joissa langitettavat rangaistukset ovat vähäisempiä. Sitten tietojen varastoinnista. Sanoitte, että haluatte pitää kiinni tämänhetkisestä säilytyskaudesta – mutta sisinkin osalta säilyttäminen ei ole oikea sana, koska nämä ovat kaikki turvallisuuteen liittyviä tietoja ja niitä täytyy pitää niin kauan tallessa, kun ne ovat olennaisia. Eli ne säilytys on poistettu, eli henkilö on pidätetty tai kadonnut henkilö on löydetty tai varastettu tavara on löydetty, Eli en puhuisi säilyttämiskaudesta, vaan tarkastelukaudesta. Eli jotta voimme vähentää viranomaisten taakkaa, olisi parempi pitää kiinni tästä viiden vuoden tarkastelukaudesta, koska automaattinen tietojen poistohan tapahtuu sitten, kun tiedot on käytetty oikeaan tarkoitukseen. Sitten on näitä erityistarkistuksia, kohdennettuja tarkistuksia ja sitten hen- kadonneiden henkilö, henkilöiden osalta tämä tarkastelukausi olisi yksi vuosi. Eli varmaan tähän ei tarvita sitten pidempää aikaa. Sitten palautuksista. Te mainitsitte jo, että olisi parempi, että olisi viiden vuoden säilytyskausi vaikka hälytys olisi jo rauennut ja että henkilö on palautettu. Mutta kuten Dupre totesi, hälytys on näkyvissä loppukäyttäjille ja kun he näkevät hälytyksen, heidän täytyy tietää, mitä heiltä odotetaan, mitä heidän tulee tehdä. Jos hälytykset jäävät järjestelmään, vaikka mitä ei tarvitse enää tehdä, niin silloin ei ole noudatettu SISin tavoitteita, ja tämä liittyy sitten perusoikeuskysymyksiin ja tietosuojakysymyksiin. Eli haluaisin korostaa, että tiedot näistä palupäätöksistä, niitä ei säilytä tähän järjestelmään, vaan Eurodac tai muihin järjestelmiin, jotka soveltuvat sitten paremmin tähän tarkoitukseen. Eli nämä olivat tärkeimmät elementit kansalliset kopiot, jotka ovat pakollisia. No, sanoisin, että tässä nyt ei puhuta täysimittaisista kopioista, vaan aina osittaisista kansallisista kopioista, jossa on kirjain- ja numerotietoja. Ja olemme samalla linjalla myöskin sen suhteen, että keskusjärjestelmää tulee vahvistaa. Mutta teknisesti keskusjärjestelmässä on eri osioita, verkosto, ja verkostossakin on eri osia ja samoin sovelluksessa. Eli aina ikävä kyllä on olemassa riski, että nämä osiot lakkaavat toimimasta. Eli kun ajatellaan kansalaisten turvallisuutta, on tärkeää, että jokaisessa maassa on oma turvakopio. Haluaisin vielä korostaa, että kansalliseen kopioon liittyy hyvin tiukkoja tietosuojasääntöjä ja tietojen yhdenmukaisuus, eli että kopioissa ja keskusjärjestelmässä on samat tiedot, niin nämä tarkistetaan kerran kuussa ja niistä raportoidaan. Tällä hetkellä näitä erovaisuuksia on 0 prosenttia. Ja jos tapahtuu jotain vakavaa, niin on soitettu, että on erittäin hyödyllistä se, että on kansallinen kopio, koska vaikka verkosto ei käytössä, niin jäsenvaltio pystyy siltikin tarkistamaan näitä SIS-tietoja. Ja siksi haluaisimme pitää kiinni alkuperäisestä ehdotuksesta ja odottelemme kolmikantaneuvotteluita ja keskustelua teidän kanssanne pikapuoliin. Kiitos. Uh, thank you, uh, Kiitoksia. Nyt yleisesitteli ja sitten loppupuheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota neuvostoa ja äh, siitä korkeatasoisesta yhteistyöstä, jota meillä on ollut kummankin toimielimen kanssa. Se on ollut hyvin hyödyllistä. Jos sallinette, niin äh, kommentoisin hieman. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja poliittisia ryhmiä heidän kommenteistaan edustaja Sipelille. Halusin sanoa, että meillä on sama huoli pääsystä ja sitten rangaistuksista. Ja me tehdään samankaltaisia tarkistuksia kuin SND, joten olemme samalla tiellä tässä. Mitä tulee edustaja De kommentteihin, voisin sanoa, ole onnitteluni hänelle olemme päässeet sopuun kansallisista kopioista ja siitä tosiseikasta, että pitää vahvistaa vakautta ja tehokkuutta tässä keskitetyssä järjestelmässä. Siis onneksi olkoon, olemme ihan samoilla linjoilla, olen myös samaa mieltä siitä kommentista, jonka edustaja Depre myös toi esille, kuinka välttämätöntä on taata nopeammat vastausajat, tehokkaammat näissä hälytysjärjestelmissä. 12 tuntia on aivan liikaa, erityisesti silloin, kun me tarvitsemme välitöntä vastausta. Erityisesti terrorismikysymyksissä, mutta ei vain terrorismikysymyksissä. Rouva Verjalle voisin vastata olen aika pitkälle samaa mieltä hänen kanssaan, että kun puhutaan, kun sekoitetaan pakolaiset, maahanmuutto ja terrorismi, tai ne pannaan samaan koppaan, niin ihan samaa mieltä olen hänen kanssaan. Meidän pitäisi pystyä eriyttämään nämä. Ja voitte luottaa minuun, että en tule sekoittamaan näitä. Voitte olla myös vakuuttuneita siitä, että perusoikeudet kuuluvat kaikille, ei vain Euroopan kansalaisille. Onneksi olkoon Rova versio teidän tarkistuksestanne, jossa puhutaan kolmansien maiden kansalaisten oikeuksista on olemassa järjestelmiä. Ja se, tämä voidaan myös siis lisätä tähän minun lopputekstiini. Jos teille sopii rova versia, minä rohkenisin sanoa, että GUE-ryhmälle olisi helpompaa taata oikea käyttö tässä järjestelmässä, jota nyt käytetään maaperällä siis tässä Schengen-järjestelmässä, kun puhutaan toimivaltuuksista ja, ja valvontaoikeuksista, joka on ihan paljon, joka on itsestään selvää, kuin jos vertaamme sitä uuteen järjestelmään. Ymmärrän Roversia teidän skeptisyyden suhteessa uuteen järjestelmään, jota nyt ollaan ehkä luomassa, mutta jos meillä on joku, jo hyvin toimiva järjestelmä. Ja tiedämme, miten me voimme suojata, turvata perusoikeuksia. Niin kyllä silloin voidaan parantaa olemassa olevaa toimivaa järjestelmää. Rova Kenichille olemme ihan samalla sivulla. Jos voisinkin nyt sanoa, että tämän Schengen-järjestelmän uudistus – mikä siinä on kaikista mielenkiintoisinta, nimenomaan kun lähdetään vahvistamaan takuuta alaikäisille lapsille. Mm, minä olen itse tehnyt ehdotuksia tämän äh, takuun parantamiseksi, hälytysjärjestelmän vahvistamiseksi, kun on kyse lapsista ja alaikäisistä, nimenomaan kun on kyse henkilötiedoista lastensuojelimiseksi. En ole koskaan unohtanut sitä, mitä Europol sanoi meille – niistä kymmenestä tuhannesta lapsesta, jotka ovat kadonneet EUn maaperältä alueelta. Se on häpeällistä meille ja meidän pitää pystyä voida takaamaan tulevaisuudessa se, että, että tämä, tämä ei tule toistumaan. Kiitos paljon edustaja Depre ja Roversia. Edustaja Libertonille hänen kommenttinsa liittyivät nimenomaan kollegan osioihin. Sama pätee edustaja Hadefin. Suurin osa kommenteista oli osoitettu palauttamisia koskien, mutta edustaja Hadef kommentoi asiaa, se liittyi Bulgarian. En unohta, unohda, että minä olin esittelijänä tässä parlamentissa, kun puhuttiin Schengen-alueen anarkiasta. Bulgarialle ja Romanialle ainut kriteeri oli se, että piti tarkistaa kaikki ehdot. Ja neuvostolla on tässä asiantuntijan rooli. Ja parlamentissa suurella enemmistöllä me totesimme, että kaikki ehdot oli tarkistettu. Ei siis ollut mitään poliittista tai teknistä syytä, joka olisi estänyt Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen-alueeseen. To all the, the, the comments. Olen puheenjohtaja varmaan vastannut nyt kaikkiin kommentteihin. Halusin jälleen kerran kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja olen varsin optimistinen sen suhteen, että pystymme noudattamaan aikataulua ja Tämähän on myös neuvoston aikataulu, kuten neuvosto sanoi, joten varmaan tämän vuoden loppuun mennessä parlamentti ja neuvosto voivat päästä yhteisymmärrykseen tästä asiasta. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos oikein paljon äh, todella hienosta ammattimaisesta työstä, Carlos. Haluaisin muistuttaa teitä vain siitä, että äänestys on suunniteltu Liben kokouksessa pidettäväksi 11.12. lokakuuta. Sitten, hyvät kollegat, seuraava kohta esityslistalla on rahanpesutorjunta rikosoikeudellisin keinoin. Tässä esittelijämme on edustaja Korrao. Haluan muistuttaa teitä siitä, että meillä oli jo e, ensimmäinen mietinnön esittely Libessä 29. kesäkuuta 2017. Tämä direktiiviehdotus tehtiin joulukuussa 2016. Se perustuu äm, Euroopan neuvoston yleissopimukseen vuodelta 2005, joka käsittelee rahanpesua, Mm. ja terrorismista ja rikoksista saatujen varojen takavarikkoja menetetyksi tuomitsemista ja myöskin FATFn suosituksia, eli siis terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän suosituksiin tämä perustuu. Se, se menee tässä on kyse muustakin, esimerkiksi ennakkorikoksista ja itse rahanpesusta sekä rahanpesusta, joka liittyy rikolliseen toimintaan ja omaisuuteen, joka on tästä saatu. Neuvosto hyväksyi yleis, sen lähestymistapansa 8. kesäkuuta 2017. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron esittelijällemme edustaja Koraolle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöhengestä ja työstä, jota on tehty viime kuukausina. Olemme tehneet valmistelutyötä ja keskustelleet ja olemme pyrkineet saman selkeät puitteet asialle tälle direktiiville, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Kun puhutaan rikoslainsäädännön harmonisoinnista, rahanpesusta tai e- erityisen vakavasta rikoksesta, joka liittyy vaikka siihen, että markkinoille tuodaan laitonta toimintaa, Eli tämä sitten vääristää kilpailujärjestelmää laillisilla markkinoilla. No, meillä on erilaisia rikoslainsäädäntöjä, joten siksi on hyvin monimutkaista syyttäjille ja tuomareille torjua kunnolla näitä ilmiöitä. Eli meidän täytyy käyttää hyvin tätä välinettä, tätä direktiiviä. Tämä on hieno mahdollisuus toimielimille, jotta voimme edetä vakavien rikosten torjunnassa. Haluaisin kiittää myöskin komissiota tästä ehdotuksesta, koska se oli hyvä direktiiviehdotus, jota nyt on työstetty. Ja meille tärkeää on saada aikaan tehokas ja selkeä ja kattava teksti. Me olemme keskittyneet asioihin, jotka voivat olla hiukan hankalampia ja vaikeampia ymmärtää – 27 tarkistusta on tullut komission ehdotukseen. Ne liittyvät eri asioihin, kuten voitte nähdä. Tärkeimmät kohdat ovat varmasti ne, jotka liittyvät rahanpesurikoksiin, sen määritelmään ja sitten kyse on tahallisesta, tahallisesta rikoksesta – Sitten todistustaakan kääntäminen. Tätähän on Italiassa sovellettu esimerkiksi, kun on todettu järjestäytynyttä rikollisuutta, jotta tuomareilla olisi konkreettisia välineitä käsissään, jotta voidaan takavarikoida heidän omaisuuttaan. Usein saatat seuraa rahoja, niin löydät mafian tai järjestäytyneen rikollisuuden. Näin totesi Falcone. Tässä tekstissä on uusi kohta, joka liittyy omaisuuden takavarikointiin, kun se on peräisin rikollisesta toiminnasta. Se on tärkeä kohta, mutta on jätetty pois se, että todistustaakan kääntäminen tapahtuisi näin, koska meidän täytyy taata myöskin syytetyn oikeudet. Ja sitten tuomareilla pitää olla kunnon perusteet. Ja sitten toinen tärkeä osa tätä direktiiviä on rikollisen toiminnan kaksoisrangaistavuus. Halusimme ottaa tähän sellaisen tavan, jotta voidaan taata se, että erityisen vakavista rikoksista saatujen rahojen pesusta määrätään kunnolliset rangaistukset. No, tässä on kaksi poikkeusta. Eli täytyy katsoa, miten jäsenvaltiossa on määritelty nämä rikokset kun kyse on rahanpesusta. Sitten on tiettyjä rikoksia, joita pidetään vakavina, esimerkiksi ihmiskauppa, terrorismi, korruptio. Ja sitten toinen kategoria, eli maat, jotka komissio on nähnyt korkean riskin maiksi. Olemme tarkistuksessa ottaneet esiin erityissanktioita, joita pidämme tehokkaina, esimerkiksi pysyvä kielto toimia julkishallinnossa. Eli me jatkamme nyt tätä työtä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa ja yritämme saada aikaan sitten parempia kompromisseja, jotta meillä olisi voimakas kanta sitten parlamentilla, kun neuvottelemme komission ja neuvoston kanssa. Uskomme, että saamme nämä neuvottelupäätöksen nopeasti ja sitten aikataulusta. 12. lokakuuta tar- käsitellään tarkistuksia valiokunnassa. Ja sitten äänestysvaliokunnassa on 13. marraskuuta ja toivottavasti pystymme äänestämään tästä sitten täysistunnossa marraskuussa, jotta tämän vuoden puolella saadaan päätöksen tämä työ, joka on ollut kuitenkin käynnissä jo hyvän aikaa. Kiitos. Thank you. Thanks and... Kiitoksia. Ja nyt Monika Holmajer, joka on varjoesittelijä. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, mutta myös äh, varjoesittelijöitä sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että olemme jo hyvin intensiivistä mielipiteen vaihtoa käyneet ja kuulleet jo asiantuntijoitakin myös onnittelut tästä mietinnöstä tällaisena kuin se tänään tässä on, koska voimme tältä pohjalta tehdä erittäin hyvää yhteistyötä. Siinä on muutamia erittäin hyödyllisiä lisäyksiä, esimerkiksi se, että ei pelkästään silloin, kun jos siihen aikaan, kun jotain varoja saa eh, ja näitä varoja käyttää, tietää, että eh, ne ovat eh, rikollisia, niin se on yhtä lailla ehm, rikollista kuin jos niillä käy kauppaa. Eli laajennetaan tätä soveltamisalaa myöskin äh, tämä 500 euron raja tai ajatus siitä, että mahdolliset erityisen vakavat esirikokset otettaisiin mukaan, niin sitä pidän hyvänä ehdotuksena. Nyt pitää vähän pohtia, että pitäisikö tämä rajata pelkästään terrorismiin ja laittomaan asekauppaan tai muihin vakavaan rikollisuuteen, esimerkiksi laittomaan elinkauppaan, jossa Mm, ihmisiä tapetaan elinten vuoksi tai esimerkiksi lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Eh, pitäisimmekö ehkä tämän listan auki vai pitäisikö rajoittautua eh, terrorismiin ja laittomaan asekauppaan? Se eh, saattaisi ehkä olla ongelmallista ottaa vain kaksi rikosta vakavaksi rikoksiksi eikä pitää näitä muita niin vakavina. Tästä pitäisi varmasti vielä keskustella. Eräs toinen asia, joka minua kiinnostaisi, olisi se, että pohtisimme myöskin näitä äh, aktiviteetteja, jotka liittyvät äh, postilaatikkoyrityksiin äh, tai siihen, että suuria summia ähm, maksetaan yrityksiin ja sitten käytetään pienin, pieniä summia pieniä summia si- siirtoihin. Eli jos siis tietyn rajan alta näitä summia, summia maksetaan, ähm, niin se ei tule viranomaisten tietoon. Ei siis huomata tätä smurfing-toimintaa, joka todella vaikeuttaa viranomaisten työtä. Sitten kun on kyse takavarikosta, niin meillähän on oma direktiivi siitä. Ja pitäisi pohtia, että viittaammeko ihan konkreettisesti tähän direktiiviin, koska kaksinkertaisen määräyksen luominen saattaisi aiheuttaa ongelmia, mutta jos ihan konkreettisesti viitataan tuohon äm, parlamentin ja neuvoston hyväksymään säädökseen, niin se on hyvä, koska siinä on käsitelty kaikki nämä asiat. Muuten minulla on ollut ainoastaan muutamia kysymyksiä, jotka voimme ratkaista keskusteluissa keskenämme. Suur kiitos tästä, koska uskon, että tältä pohjalta voimme oikein hyvin, emme vain keskustelta, vaan löytää myöskin lopputuloksen. Kiitoksia Monika ja nyt Anna Gomes. To thank Ignacio Corrao indeed for... Kiitoksia Corrao tästä mietinnöstä. Asiantuntijakokoukset olivat erittäin hyödyllisiä meille. Varjoesittelijätkin ymmärsivät paremmin, mistä on nyt kyse. Ja sitten hänellä oli luovia ajatuksia tässä ehdotuksessa millään vahvistetaan tätä komission ehdotusta. Tämä on minun mielestäni nyt hyvin keskeinen asia, jota nyt käsitellään. Ja kun ajatellaan, mitä on tehty Panamaa paperien valiokunnassa, niin meidän täytyy saada aikaan tästä hyvä tulos. Tämä on hieno mahdollisuus vahvistaa direktiiviä ja näin lainvalvontaviranomaiset ja oikeusviranomaiset ja syyttäjät saavat käyttöönsä tehokkaita välineitä, jotta voidaan sitten jahdata tämän tyyppisiä rikollisia. Ja tässähän kyse on järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Ja tämä on elementti, joka usein unohtuu jäsenvaltioissa, kun käsitellään näitä oikeudellisia puitteita. Mutta meidät on valittu tänne Euroopan parlamenttiin ja meidän täytyy tuoda nämä asiat esille. Jos halutaan tehokkaasti torjua terrorismia, niin silloin täytyy kunnolla torjua terrorismin rahoitusta ja meidän täytyy katsoa, millaisia porsanreikiä on järjestelmissämme, rahoitus, verotus ja oikeudellisissa järjestelmissä. Eli tavoitteena on helpottaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja syyttäjien välillä silloin, kun kyse on esimerkiksi rahanpesun torjunnasta. Ja haluaisin nyt korostaa vielä, kuinka tärkeä tämä vaihe on. Me emme voi sallia sitä, että tehdään tutkimuksia rahanpesusta ainoastaan silloin, jos esirikos on myöskin rangaistava. Hyvin useinhan epäilys rahanpesusta käynnistää tutkimuksen – sitten näihin esirikoksiin, kun seurataan tätä rahaliikennettä. Tämä on siis tärkeä asia ja tämän olemme saaneet kuulla syyttäjiltä ja lainvalvontaviranomaisilta yhä uudelleen. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että se mitä on kirjattu takavarikoista, niin se on tärkeää, mutta kuten Monika Holmer totesi, ehkä Tähänkin voitaisiin päästä viittaamalla takavarikointidirektiiviin. Eli tällä viittauksella voimme selkeyttää tätä kohtaa. Sitten korostaisin vielä sitä, mikä liittyy liittyy rikollisuuteen, joka tapahtuu esimerkiksi kolmannen maan alueella. Ja tämä sitä voidaan yhdistää hyvinkin vakaviin rikoksiin, kuten terrorismin rahoitukseen, järjestäytyneen rikollisuuteen, korruptioon, ihmiskauppaan ja niin edelleen. Eli nyt tämä korruptioasia täytyy saada tähän mukaan. Itse tulen Portugalista ja tällä hetkellä läheisen maan, Angolan varapresidentti, on nyt sitten asettu syytteeseen Portugalissa ei pelkästään rahanpesusta, vaan siitä, että hän on yrittänyt ennaltaehkäistä rahanpesututkimuksen lahjomalla portugalilaisen tuomarin. No nyt Angolan ja Portugalin välillä on diplomaattista vääntöä, koska tietysti Angolan viranomaiset haluavat välttää tämän syytteen. He vetoavat immuniteet koskemattomuuteen ja siihen, että mitä on tapahtunut, niin se ei tapahtunut Portugalissa, vaan kolmannessa maassa. No tietysti tähän liittyy sitten tämä tuomari lahjonta, hänhän nyt on jo vankilassa, koska häntä oli lahjottu. Eli tällainen alueellinen ulottuvuus on hyvin keskeinen, jotta lainsäädäntömme on tehokasta. Me emme ole erillämme maailmasta, vaan elämme nyt globaalissa maailmassa, ja meidän ehdottomasti täytyy kirjata se tähän selkeästi. Tämä on tärkeää. Ja lopuksi vielä. No yhtä asiaa pitää vielä tarkastella ja katsoa millaisia tarkistuksia siihen tehdään, mutta yksi alue, jolla voisimme tehdä enemmän, ottaen huomioon sen, mitä on tapahtunut Panaman paperin osalta. Siellähän on nyt havaittu, että suuret rahanpesuun toimijat ovat ammateissa, joiden pitäisi raportoida epäilyttävistä rahaliikenteen toimista, esimerkiksi juristit, kirjanpitäjät, kiinteistövälittäjät. Eli ei nyt riitä se, että tiukennetaan näitä sanktioita, vaan meidän pitäisi keskittyä myöskin hallinnollisiin rangaistuksiin ja rangaistuksiin, jotka liittyvät siihen, että ammattilisenssi vedetään pois. Panama-papereista on opittu, että monissa Euroopan maissa ja muissakin maissa – näiden henkilöiden pitäisi olla omien järjestöjensä valvonnan alaisuudessa, mutta ei tämä toimi. Tämä nyt on todettu. Useimmissa maissa tämä ei toimi. Ja jos puhuu sitten näille rahanpesun selvittelykeskuksille, niin sieltä on kuultu, että näiden ammattien edustajilta on tullut hyvin vähän yhteydenottoja. No, No pankkien tilanne nyt on paremmin tiedossa, mutta eivät juristit tai kirjanpitäjät ole tuoda näitä asioita poliisin tietoon. Eli tämä on melkoinen sotku, joten meidän täytyy vahvistaa näitä erityyppisiä rangaistuksia, niitä, joiden kautta voidaan vetää pois lupa ammatin harjoittamiseen. Ehkä se tepsis. Kiitos. Kiitoksia. En näe muita varjoesittelijöitä täällä. Enkä tiedä, haluaako neuvostopuheenvuoron vai ei. Jos ei, niin sitten pyytäisin komissiota. Edustaja Blumsma. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia eh, tästä ensimmäisestä reaktiosta. Tähän ensin haluaisin kiittää esittelijä Korraoa hänen tähän mennessä tekemästään erinomaista työstä. Tässä vaiheessa keskustelu ja komissio ei voi muodollisesti hyväksyä mitään tarkistuksia, mutta haluan sanoa, että ensimmäinen asiantuntijoidemme arvio on hyvin myönteinen ja millä me keskustelemme tarkistuksista kanssanne. Arvostamme kovasti parlamentin tukea komission ehdotuksen pääelementeille. Ensinnäkin tämä itse pesu eli jos henkilö, joka pesee rahaa, on myös tehnyt rikoksen, josta raha on saatu. Tämä on tärkeää ottaa mukaan. Lisäksi soveltumisalan täytyy laajentaa niin, että kaikki vakavat rikolliset osuudet, rikokset ovat tässä mukana. Tämä on yksi suurimmista esteistä rajat ylittävälle yhteistyölle tällä hetkellä. Toivottavasti parlamentti voi pian päästä ähm, yhteisymmärrykseen ja sellaiseen, jota suurin osa parlamentista voi kannattaa. Sitten voimme aloittaa kunnon keskustelut ja edistyä ripeästi. Kiitoksia. Please. Edustaja Korrao, olkaa hyvä. Kiitoksia. Holmairin ja Komesin kommentit olivat sellaisia, joista olen samaa mieltä. Ja uskon, että näistä asioista löydämme ratkaisun kompromissien kautta. Sitten tämä luettelo, kun esittelin tämän, niin annoin esimerkkejä rikoksista, jotka liittyvät vaikka korruptioon tai terrorismiin. Tarkistuksessa yhdeksän on aika laaja luettelo, eli Voimme vielä pidentää sitä myöhemmin, mutta tavoitteena oli nyt luetella suuri kirjo erilaisia rikoksia, jotta saisimme sinne mahdollisimman paljon mukaan. Eli rikoksia, jotka saattavat olla mukana rahanpesussa. Ja sitten yrityksistä yritämme saada mukaan juridiset henkilöt, oli kyse sitten pienistä tai suurista tekijöistä, niin me emme voi tätä määritellä vaan tietysti tutkinta viranomaisten eri jäsenvaltioissa pitää sitten tehdä näitä päätöksiä silloin, kun rikoksia tapahtuu. Sitten aina Komesin kommenteista olen täysin samaa mieltä. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä oikeusviranomaisten välillä. Meillä on tämä perusdirektiivi, jonka komissio on esittänyt. Ja tavoitteena on se, että meillä on sanktiojärjestelmä ja oli sisältö mikä hyvänsä direktiivissä, niin meillä on näitä hallinnollisia ja muita sanktioita. Eli ainakin pystytään sitten keskeyttämään tällainen rikollinen toiminta. Sitten komission perustelut ovat ihan hyviä. Yritämme vielä parantaa tätä direktiiviä mitä tehokkaampi ja selkeämpi se on, niin sitä parempi. Eli tämä on tavoitteemme ja toivottavasti seuraavissa kokouksissa ja kun laadimme kompromisseja, niin pääsemme nopeasti sitten näihin tavoitteisiin. Kiitos. Thank you for your important... Kiitoksia tästä tärkeästä työstä. Haluaisin mainita, että nyt ehdotetaan vähän pidempää määräaikaa tarkistusten jättämiselle, nimittäin 12. lokakuuta kello 12, ähm, niin että kaikilla kollegoilla olisi riittävästi aikaa. Tarkistusta keskustellaan livessä 19. lokakuuta. Ne on silloin käytössä vain ähm, monikielisenä versiona, koska aikataulu on pidennetty. Ja äänestys on sitten 13. marraskuuta. Kiitos. Ja sitten menemme seuraavaan kohtaan 15, 16, 17. Komission kertomus Euroopan parlamentin, Euroopan neuvostolle ja neuvostolle seitsemäs kertomus EUn ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanon edistymisestä. Ja meillä on EUn ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanosta vastaavan EUn koordinaattorin ja komission rakenneuudistusten tukipalvelujohtaja johtaja Marten Vervei. Ja sitten meillä on niin tuomioistuimen 6. syyskuuta 2017 antama tuomio yhdistetyissä asioissa Slovakian ja Unkarin pakollista turvapaikanhakijoiden väliaikaista siirtomekanismista noustamista kanteista. Äh, sekä komission kertomus Euroopan parlamentille, Euroopan neuvoston neuvostolle 14 kertomus sisäistä siirrosta ja uudelleensijoittamista. Äh, kaksi vuotta sitten neuvosto hyväksyi kaksi päätöstä. 1523 äh, 1601, että siirrettäisiin sisäisesti yhteensä 160 000 henkilöä Italiasta ja Kreikasta, jotta autettaisiin ähm, jäsenvaltioita hallinnoimaan tätä suurta mm, siirtolaisvirtaa, henkilöitä, jotka halkivat äh, kansainvälistä suojelua. Sitten neuvosto sitoutui heinäkuussa 2015 22 504 henkilön uuden sijoittamisiin Syyrian kriisin takia. Nyt kaksi, vuotta, kaksi päivää ennen kuin tämä sisäisten siirtojen päätös äh, vanhenee, olemme huomanneet, että alle 20 000 ihmistä todellakin siirrettiin Kreikasta ja alle 9000 Italiasta, kun taas 17 000 siirrettiin Turkista. Nämä luvut osoittavat, että vuoden 2015 odotuksiin ei pystytty vastaamaan, mutta toisaalta myös, että sisäiset siirrot voivat toimia. EUn Turkin julkilausuma, jolla parannettiin yhteistyötä Turkin kanssa ja vähensi myös saapumisia Kreikkaan. Myös toinen ongelma tämä neuvoston päätösten täytäntöönpanon puut tai syy puutteessa tälle puutteelle on se, että jäsenvaltiot eivät ole halunneet tehdä yhteistyötä. Kaksi jäsenvaltiot ovat aloittaneet menettelyt EU-tuomioistuimen edessä, mutta tuomioistuin hylkäsi Unkarin ja Slovakian hakemukset muutama päivä sitten. Me tulemme kuulemaan yhteenvedon tästä oikeudellisesta yksiköltä. Lisäksi komissio aloitti rikkomismenettelyt Unkaria, ja Tsekin tasavalta ja Puolaa vastaan, koska nämä viimeiset kaksi valtiota eivät ole ottaneet vastaan yhtään henkilöä. Mm. Ja äh, tätä taustaa vasten haluaisimme kuulla komissiolta tilanteesta, mutta mutta myöskin tavasta edetä tässä sisäisten siirrojen kysymyksestä, koska erityisesti Kreikassa on vielä henkilöitä, jotka voisivat päästä tähän ohjelmaan ja lisäksi tarve kasvaa eteläisen välimeren maissa. Eera Vervei, teillä on nyt puheenvuoro ja voitte kertoa EUn Turkin lausumasta. Olkaa hyvä. Good afternoon. Um... Kiitoksia, hyvää iltapäivää. EUn ja Turkin julkilausuma. No, me saamme tästä vielä konkreettisia tuloksia, kun ajatellaan tavoitteita – joista EUn johtajat sopivat. Tulijoita on edelleen paljon vähemmän kuin ennen kuin sopimus astui voimaan. Aluksi oli 80 päivässä ja kuutta kuukautta aikaisemmin tulijoita oli noin 4000 päivässä. Olen täällä monta kertaa todennut, että kuolleiden ja kadonneiden määrä on laskenut samaa tahtia kuin näiden tulijoiden määrä. No sitten kun katsotaan näitä eri elementtejä, turvapaikkahakemusten käsittely on kehittynyt ihan tyydyttävällä tavalla – turvapaikkavirastot ja EASO ovat tehneet noin 25 000 alustavaa päätöstä. Ja sitten toimintasuunnitelman mukaisesti kesä, tämän vuoden kesäkuussa näitä käsittelemättömiä tapauksia ei juurikaan enää ollut. No ikävä kyllä, ja johtuen elu- ja syyskuun tulijoista. Nyt näitä asioita on taas jonossa. Eli tähän täytyy nyt kiinnittää huomiota, mutta uskoisin, että EASON ja turvapaikkaviraston yhteistyöllä saamme näitä asioita käsiteltyä tulevina viikkoina. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot lähettävät asiantuntijoita EASON kautta. Eli esimerkki siitä, miten tämä nyt toimii. Noin 370 ihmistä tekee työtä turvapaikkakysymysten parissa. 240 suurin piirtein toimii EASON kautta. Eli siellä on tulkkeja, asiantuntijoita ja rekisteröintivirkailijoita. Olen monta kertaa puhunut myöskin siitä, että pullonkaulaja on ollut myöskin toisen vaiheen päätöksenteossa. Ikävä kyllä tämä tilanne jatkuu. Ja kuten aikaisemmissa kuulemisissa olen todennut, 13 komitea on luotu tähän tarkoitukseen, kun kävi selväksi, että näiden komiteoiden tuottavuus ei ollut kovin tehokas, niin sitten lisättiin 18 asiantuntijaa auttamaan tässä työssä. IT-välineitä on toimitettu näille järjestöille, mutta tästä kaikesta huolimatta tuottavuus ei oikeastaan ole muuttunut ja on noin 30 tapausta viikossa ja se on liian vähäinen määrä. No pari päivää sitten tehtiin sitten päätös kahden syyrialaisen osalta, jotka olivat valittaneet palautuspäätöksestään Turkkiin. Sitten todettiin, että näissä tapauksissa – heidät voitaisiin turvallisesti palauttaa. Eli siellä vahvistettiin tämä aikaisempi päätös. Mutta saa sitten nähdä, miten käsitellään näitä valituksia. Ja ehkä tämä johtaa sitten tehokkaampaan päätöksentekoon sillä tasolla. No sitten tähän liittyy se, että palautukset ovat olleet alhaisella tasolla. Niitä on tapahtunut, mutta ei kovin paljon. ...1925 ihmistä on palautettu Turkkiin. Kyse on useimmiten kolmansien maiden kansalaisista – joilla ei ole oikeutta kansainväliseen suojeluun. Ja sataa syyrialaista on palautunut vapaaehtoisesti. Sitten selväksi on käynyt myöskin, että Kreikan poliisilla on ongelmia löytää ihmisiä, jotka ovat saaneet kaksinkertaisen kielteisen päätöksen. Tiedämme, että muistakin maista, mitä kauemmin kestää panna täytäntöön näitä päätöksiä, niin sitä hankalammaksi se tulee, kun etsitään ihmisiä ja yritetään palauttaa heitä. Tämä liittyy moniin kysymyksiin. Ensinnäkin on tärkeää, että on oikeudenmukaiset ja nopeat menettelyt, jotta ihmiset eivät joudu odottelemaan liian pitkään. Ja toiseksi pitäisi saada parempi käsitys siitä, missä nämä ihmiset odottelevat näiden menettelyiden aikana. Eli yritämme parantaa tietojen hallinnointia. Ja lopuksi Tämä nyt ei ole suosittu tässä valiokunnassa, mutta jotta olisi tehokasta palautuspolitiikkaa, niin pitää olla riittävää kapasiteettia niille, jotka eivät voi jäädä maahan. No nyt kapasiteettia on enemmän kuin aikaisemmin. Sitä luotiin Kosille ja Lesbokselle, mutta muilla saarilla tätä kapasiteettia ei vielä ole. Sitten vapaaehtoiset palauttamiset. Se järjestelmä toimii hyvin. 10 500 ihmistä on palautunut tämän järjestelmän kautta ja noin 1800 suoraan näiltä saarilta. Ja sitten hankalammat asiat, eli näistä lisääntyneistä saapumisista johtuen viimeisen kahden kuukauden aikana näiden leirien olosuhteet paranivat jokin aika sitten, mutta nyt ne ovat taas alkaneet huonota. Ja suurin ongelma on se, että siellä on kerta kaikkiaan liikaa ihmisiä näillä saarilla. Erityisesti tämä koskee Lesbosta ja Samosia. Sinnehän valtaosa näistä uusista tulijoista saapuu. Ja se aiheuttaa sitten ongelmia Ei nyt ole niin, että kaikkia pidettäisiin siellä. Joskus kuulee näin, mutta jos katsoo näitä lukuja, kuinka paljon ihmisiä saapuu ja kuinka paljon ihmisiä poistuu, niin näitä maantieteellisiä rajoituksia on poistettu haavoittuvuussyistä ja muista, ja heitä ei voi palauttaa Turkkiin – mutta siitä huolimatta olemme nähneet, että tämä paine on kasvanut saarilla. Eli tämä nyt on sitten lähiaikojen kysymys, suuri haaste. Tämä varmaan tulee esille keskustelussa vielä. No sitten vähän myönteisempi asia. Eli tilanne mantereella on parantunut. Tilanne oli aluksi hyvin hankala. Sekä kun tämä Turkkisopimus solmittiin, niin nyt voidaan jo sanoa, että koska on parannettu näitä tiloja ja koska uudelleen sijoittelu on nyt nopeampaa ja kun on vuokrattu näitä tiloja, niin Nyt mitään suuria ongelmia ei enää ole. En nyt sano, että ei mitään ongelmia olisi, mutta suurempia ongelmia ei enää ole mantereella. Myöskin nämä, näitä käteisetuja saadaan ekovälineestä. Sehän parantaa näiden pakolaisten ja maahanmuuttajien itsenäisyyttä. Eli tämä asia nyt on hiukan myönteisempi kuin muualla. Ja sitten uudelleen sijoittamisesta. No Kreikasta 66 000 ihmistä sisyttäisiin Kreikasta ja vain 20 000 on sieltä siirretty. No, haluaisin korostaa, että nämä 66 000 se oli luku, josta päätettiin ennen kuin tämä Turkkisopimus solmettiin. Ja faktahan on, että tästä ei pidä vetää liian tiukkoja johtopäätöksiä. No niin, teillä on varmaan kysymyksiä ja kommentteja. Voisitte vastata niihin kohta. Now, Kiitoksia. Ja nyt herra Nielsen, te voitte kertoa näistä, mm, tästä uudelleensijoituspäätöksestä ja jatkosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Mainitsitte jo nämä pääluvut, joissa olemme, joten näinä päivinä olemme päätymässä 30 000 henkilöön, jotka on uudelleen Kreikasta ja Italiasta yhteensä. Tämä tarkoittaa mitä viime kuukausina olemme noin 2000 henkilöä ähm, uudelleen sijoittaneet äh, heinäkuussa, elokuussa ja syyskuussa. Vähän siis luku on laskenut edeltävistä äh, kuukausista. Tämä 15 äh, kertomuksemme kertoo vähän yksityiskohtaisemmin, mihin olemme ryhtyneet, jotta menettelyt toimisivat sujuvammin. Olemme parantaneet koordinointia ja suunnittelua ja myöskin edistys, mitä on tapahtunut ähm, yksin matkustavien alaikäisten uudelleen sijoittamisessa. No niin, mitä sitten tulevaisuudessa tapahtuu? Päätökset koskevat vielä niitä, jotka olivat 26. syyskuuta asti äh, päätyneet äh, Italiaan ja Kreikkaan. Meidän velvollisuutemme on nyt varmistaa, että ne, jotka ovat tuohon päivämäärään mennessä Italia ja Kreikkaan tulleet ja va- täyttävät vaatimukset, äh, tulevat uudelleen sijoitetuksi. Äh, tämän pitäisi tapahtua seuraavien kuukausien aikana. Meidän arviomme joka perustuu nykyiseen tilanteen ja äh, siihen ihmisten määrään, jotka ovat rekisteröityneet uudelleen sijoittaviksi että äh, meillä tulee olemaan noin 6000 äh, henkilöä lisää Italiasta ja Kreikasta äh, uudelleen sijoittavaksi näiden viimeisten kuukausien aikana. Komissio ei ole ehdottanut näiden päätösten jatkamista, koska haluaisin välittää voimakkaan viestin, että yhteislainsäätäjien pitäisi nyt edistyä Dublin säännöstön suhteen, että tällaista väliaikaisista kriisin hoitamisjärjestelyistä siirtyisimme pysyvimpiin järjestelyihin ja Dublin-järjestelmässä pitää olla sitovia sääntöjä uudelleen sijoituksen suhteen. Sitten ähm, komission tiedonannossa eiliseltä äh, vetoamme yhä jäsenvaltioihin, että ne osoittaisivat solidaarisuutta Kreikalle ja Italialle eh, ennen kuin meillä on tämä uusi eh, Dublinin säännöstö käytössä, riippuen siitä, millaisen painostuksen alaisena ne ovat ja millaista solidaarisuutta ne muilta jäsenvaltioilta haluavat. Eh, tämä 6. syyskuuta kertomus ei ollut mikään loppuraportti siitä, mitä olemme oppineet, mutta on kuitenkin tärkeää osoittaa, että on saatu aikaan toimi, se, että tämä uudelleen sijoitusjärjestelmä voi toimia, kun kaikki osapuolet tekevät kovasti töitä. Ne käytännön meillä on käytännön oppeja ja asioita, joita olemme oppineet tästä, jotka meidän on otettava huolkuun Dublinin järjestelmää muokkaamme. Meillä on noin 23 000 henkilöä, jotka on uudelleen sijoitettu. Jos tässä nyt lasketaan myös EU-Turkki-sopimus yhteen vuoden 2015 heinäkuun päätelmien kohdalla, suurin osa jäsenvaltioista on sitoumuksensa täyttänyt nämä kaksi mm, rahoitusjärjestelyä ovat myös päättymässä vuoden loppuun mennessä. Meillä on ehdotus uudesta uudelleen sijoituspuitteistosta. Siitä pitää vielä neuvotella ennen kuin se voi astua voimaan, jotta voidaan siis tämä entisen järjestelmän, uuden järjestelmän välinen aukko täyttää. Olemme ehdottaneet mm, 50 000 ähm, uudelleen sijoittamista seuraavan kahden vuoden aikana. Eli tämä perustuu samalle rahoitusjärjestelmälle. 10 000 henkilöä per uudelleen sijoitettava henkilö, eli me olemme 500 miljoonaa tähän asettaneet. 50 000 on meidän tavoitteemme, eli siihen lait nostettaisiin eteen vielä vähintään. Eli toivomme, että saavutamme tämän, mutta olisi hyvä, jos jäsenvaltiot sitoutuisivat siihen, että päästäisiin sen ylikin. Tähän kuuluu myös meidän suosituksemme, jonka mukaan äh, nämä henkilöt olisi otettava Turkista, Jordaniasta ja Libanoista ja viidestä tai kuudesta Afrikan maasta, jotka ovat ottaneet joko eniten pakolaisia vastaan tai jotka ovat Libyan reitin varrella. Mutta päätän puheenvuoroni tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Varin, herra Varin oikeudellista yksiköstä. Kertokaa meille lyhyesti tuomioistuimen tuomiosta joka liittyy Unkarin ja Slovakian vaateisiin. Merci, Madame la Présidente. Euh, donc... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kuten te muistutitte, tämä Slovakian ja Unkarin tasavalta ovat pyytäneet kaksi erillistä tutkimusta. Eli siinä puhutaan neuvoston sopimuksesta vuodelta 15, jossa puhutaan väliaikaista toimenpiteistä, toimenpiteistä, jotka hyödyttäisivät Kreikkaa ja Italiaa. Tämä päätös hyväksyttiin artiklan 78 kappale 3 perusteella EUn perussopimuksesta. Tämän prosessin aikana tuomioistuimen aikana Puola halusi tukea Slovakia ja Unkaria, kun taas Belgia, Saksa, Kreikka, Ranska, Italia ja Luxemburg, Ruotsi ja komissio myös tuki, tulivat mukaan ja tukivat neuvostoa. Parlamentti ei puuttunut tähän prosessiin. Tuomioistuin hylkäsi kaksi vaatetutkimusta ja antoi oman kantansa kaikista niistä keinoista, niistä toimenpiteistä, joihin oli ryhdytty näiden vaatimusten, teke, vaatimusten tekemiseen valtiossa. Eli siinä tuli esille erittäin mielenkiintoisia asioita muun muassa toimijoiden väliset suhteet, mutta myös ne menettelyt ja periaatteet, jotka ovat kaiken tämän turvapaikapolitiikan taustalla. Oli myös mahdollista, siellä oli kolme tyyppistä vaatimusta. Ensimmäiset toimenpiteet olivat lähinnä artikla 78 kappaleen 3 sopimattomuus, joka liittyy EUn perussopimukseen. Se ei voinut olla oikeusperustana. Toisekseen meillä oli toinen keinoryhmä, jossa puhuttiin tämän päätöksen hyväksymisen eh, prosessin säännönmukaisuus ja kolmas, joka liittyi enemmänkin tähän päätöksen sisältöön erityisesti nämä kiistettyjen toimenpiteiden suhteellisuus, jos puhutaan oikeusperustasta. Slovakia ja Unkari tukivat yleisesti ottaen ensin sitä, että tämä lainsäädäntöprosessi olisi pitänyt soveltaa koska artikla 78 kappale 3 ennakoi Euroopan parlamentin kuulemista. Tässä mielessä tuomioistuin muistutti e, siitä, että, että juridinen toimenpide ei voi olla lainsäädännön toimenpide EU-ssa vain ainoastaan, jos se on hyväksytty perussopimuksen perustuvilla perusteluilla. Joko on kyse normaalista lainsäädäntöperus, menettelystä tai erityislainsäädäntöprosessista, mutta tässä artiklassa 78 puhutaan nimenomaan Euroopan parlamentin kuulemisesta, mutta siinä ei viitata yhtään mihinkään lainsäädäntöprosessiin menettelytapaan ja silloin öö, tuomioistuin oli sitä mieltä, että tässä ei ollut kyse mistään lainsäädännöllisestä päätöksestä, joka pitäisi, joka pitäisi hyväksyä lainsäädäntö menettelytavan mukaisesti. Toisaalta taas tuomioistuin oli sitä mieltä artikla 78 kappale 3 antoi todellakin mahdollisuuden EU-toimielimille ryhtyä kaikkiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka olisivat välttämättömiä, jotta voitaisiin tehokkaasti ja nopeasti vastata kiireelliseen tilanteeseen, jota luonnehti nimenomaan näiden eh, siirrettyjen henkilöiden eh, huono tilanne. Nämä väliaikaiset toimenpiteet voivat toisaalta olla myös poikkeuksellisia, siis niissä voidaan poiketa lainsäädäntöpäätöksen määräyksistä niin paljon kuin se on mahdollista, mutta nämä poikkeukset pitäisi myös raamittaa, kun ajatellaan niiden soveltamisalaa sekä myös materiaalisesti että ajallisesti, ja niillä ne ei saisi vaikuttaa siihen, että ne korvaisivat tai muuttaisivat pysyväsluonteisesti lainsäädännöllisiä päätöksiä jo tuomioistuin totesi, että olosuhteet olivat aivan oikeat. Jos ajatellaan tämän päätöksen, väliaikaisen päätöksen soveltamisalaa vuodelta 1915 ja vuodelta 1917, haluttiin korostaa, että oli nimenomaan pyritty välittämään se, että tämä väliaikainen luonne ei voisi tulla kyseenalaistetuksi. Ja sitten piti myös vastata argumentointiin, jonka Slovakian tasavalta toisille olisiko mahdollista olla sitä mieltä, että artiklan 78 kappale 3 edellyttämät olosuhteet, joista sovelletaan, jos on kyse kiireellisestä tilanteesta, kun on kyse kolmansien maiden kansalaisten huonosta tilanteesta, niin tämä olosuhteet täyttyivät. No sitten menemme tähän tehdyn päätöksen hyväksymisprosessista nämä kaksi vaativaa jäsenvaltiota olivat sitä mieltä, halusivat Euroopan neuvostolta yhteen, la, yhteenvedon kesäkuuta 2015, jossa sanottiin, että oli kyse kiireellisestä uudelleen sijoittamisesta sisäisistä, anteeksi, kiireistä sisäistä siirroista, mutta tuomioistuin oli jo ryhtynyt toimenpiteisiin ensimmäisistä sisäistä siirroista 14. syyskuuta vuonna 2015, jossa oli kyse 40 000 ihmisestä, jotka pyysivät kansainvälistä suojelua ja olivat, olivat tuolloin Kreikassa Donc, euh, les, les deux parties... Italiassa. Nämä kaksi valtiota sanoivat, että tämä päätös, jota vastaan oli hyökätty, meni pidemmälle kuin mitä, pidemmälle kuin mitä huippuneuvoston loppupäätelmissä sanottiin, koska siinä oli en, nimenomaan ennakoitu, että sisäisten siirtojen päätökset pitäisi tehdä konsensus hengessä, koska nimenomaan kun tätä päätöstä kyseenalaistettiin, tämä päätös tehtiin määräenemmistöllä. Sen takia tuomioistuin ensiksi sanoi, että Eurooppa-neuvoston päätelmät olivat jo joutuneet toisen päätöksen kohteeksi. Ei se, jota vastaan oli hyökätty, vaan jos ajattelee, että sisältö ei antanut mahdollisuutta mihinkään toimintaan, Eurooppa-neuvoston päätökset eivät voi vaikuttaa sillä tavalla, että se estää komissioa, se estää komissiota harjoittamasta aloiteoikeuttaan jos komissio lähti toteuttamaan sisäisiä siirtoja näille yli 40 000 ihmiselle, eli siis komissio oli pakko tehdä tällainen kaltainen ehdotus ja sen, ja sen se tekikin. Eurooppa-neuvostossa oli sitten ennakoitu konsensuspäätöstä, mutta ei voitu muuttaa äänestyssääntöjä, joka mainitaan artikla 78 kohta 3, jossa pitää saada määrä enemmistöpäätös. Toisaalta taas nämä kaksi valtaa kyseenalaista valtiota sanoivat, että siinä oli loukattu sitä periaatetta, jonka mukaan parlamenttia olisi kuultava. Eli neuvoston olisi pitänyt toteuttaa tämä. Neuvosto oli tehnyt huomattavia tuntuvia muutoksia komission alkuperäiseen ehdotukseen, jossa, joka oli siis tarkoituksena, oli tarkoituksena alun perin hyödyttää Italiaa ja Kreikkaa, mutta myös Unkaria. Mutta sinä aikana Unkari halusi vetäytyä pois tästä päätöksen hyötyjä luettelosta, eli uusi päätös ei enää koskettanut Unkaria, ja se hyväksyttiin neuvostossa Unkarin ja Slovakian mielestä kun ei oltu kuultu uudestaan Euroopan ja neuvosto olisi räikeästi loukannut periaatteita, joita mainitaan artiklassa 78 kappaleessa 3. Tässä tuomioistuin muistuttaa, se on usean otteeseen sanonut jo, että parlamentin kuuleminen silloin, kun siitä määrätään perussopimuksessa, tarkoittaa, tarkoittaa aivan oleellista muotoa, ja jos sitä ei noudateta eikä kunnioiteta, niin silloin päätös voidaan perua tai kumota, joka on tehty tähän liittyen, koska tuomioistuin parlamentin kuulemisasiassa sanoi, että se vastaa nimenomaan parlamentin osallistumista päätöksentekoprosessiin. Se on keskeinen tekijä, kun puhutaan toimielinten tasapainosta. Se myös tarkoittaa demokratian periaatteiden toteuttamista, kansojen osallistumista päätöksentekoon ja käyttöön. Kun tätä periaatetta noudatetaan, niin tuomioistuin on myös todennut, että todellakin tämä lopulta neuvoston tekemä päätös loittoni niin aika paljon sisällöllisesti siitä mm, komission alkuperäisestä ehdotuksesta, koska se, siinä ei enää puhuttu Unkarian, Unkarin hyötymisestä tilanteesta, mutta kaikista huolimatta Kaikkien näiden kommenttien ja huomioiden jälkeen tuomioistuin oli sitä mieltä, että parlamentti oli saanut ihan asiallisesti tietoa näistä muutoksista neuvoston puheenjohtajalta ylimääräisessä parlamentin täysistunnossa syyskuussa 2015 ennen kuin tämä päätöslauselma hyväksyttiin 17. syyskuuta 2015. Eli parlamentti pystyi ottamaan huomioon päätöslauselmassaan 17.9. vuonna 2015 nämä muutokset, joihin neuvosto oli aikonut ryhtyä, josta se oli jo informoinut parlamenttia sen jälkeen tuomioistuin sanoi, että, että jotakin muita muutoksia oli tulossa, mutta ne eivät mitenkään keskeisesti muuttaneet tämän komission alkuperäisen ehdotuksen sisältöä, eivätkä edellyttäneet parlamentin uutta kuulemista. Nämä kaksi valtiota olivat myös sitten tehneet tiettäväksi että neuvosto oli muuttanut komission ehdotusta sisällöllisesti ilman yksimielisyyttä, joka, jota edellytään artiklassa 8 kappalissa yksi EUn perussopimuksessa mutta tässä tuomioistuin totesi, että komissio oli äh, de facto muuttanut ehdotus, alkuperäistä ehdotustaan heti sen jälkeen, kun oli hyväksynyt tekstin tehdyt muutokset eri kokouksissa, joita oli pidetty neuvostossa, eli tarvinnut enää noudattaa yksimielisyysperiaatetta. Tämä päätös ei missään nimessä ole lainsäädäntöpäätös, niin kuin se on jo nähty. Sen hyväksymismenettely ei ollut päinvastoin kuin Unkari ja Slovakki väittivät, ei, ollut, ei liittynyt mitenkään niihin vaatimuksiin, että kansallisten parlamenttien olisi pitänyt osallistua siihen. Ja sen jälkeen tuomioistuin hyökkäsi myös tämän väitteen rikkomuksesta, että ei oltu käytetty riittävästi kansallisia kieliä. No, jos puhumme sitten varsinaisesti sisällöstä tästä päätöksestä, jota vastaan on hyökätty, eli siis suhteellisuudesta – päätöksen suhteellisuudesta. Tuomioistuin on sitä mieltä, että kun puhutaan sisäistä siirroista ja uudelleen sijoittamisen logiikmekanismista, ei tarkoita, että se olisi toimenpide, joka, ei, joka olisi epäsopiva tai olisi heikentänyt tavoitteihin pääsemistä. Eli ajattelemme Italiaa, Kreikkaa ja maahanmuuttokriisiä vuonna 2015. Sen takia tuomistoon oli sitä mieltä, että päätöksen validius, validiutta ei voida kyseenalaistaa sitä, että jälkikäteen lähdettäisiin sitä tutkimaan koska itse asiassa kun eu lainsäätäjä tai EUn eh, e päättävä elin, eh, pitä, elimen pitäisi arvioida tämän uuden päätöksen tulevia vaikutuksia, niin ei sitä voida kyseenalaistaa kuin ainoastaan vain, jos se on ilmeisesti virheellinen tai jos käytettävissä olevat elementit päätöksenteossa olisivat olleet jo tiedossa, että ne olisivat virheellisiä. Ei voida siis periaatteessa ottaa huomioon tekijöitä, jotka päätöksenteon jälkeen tulevat esille. Sen takia tässä mielessä neuvosto oli, lähti tekemään yksityiskohtaista tutkimusta tilastoista tuolta ajalta. Myös analysoi tavoitteita tämän päätöksenteon toteuttamiseen liittyvistä tavoitteista. Toisaalta taas tuomioistuin on sitä mieltä, että kun on kyse näistä jälkikäteisistä elementeistä, jotka osoittavat, että Unkarin että Unkari ja Slovakia eivät ole suhteellisia. Su, suhteellisuus puuttui, kun he hyökkäsivät tätä vastaan. Ja kun tämä voidaan selittää sillä, niillä elementeillä, että neuvosto ei pystynyt ennakoimaan päätöksenteon hetkellä nimenomaan yhteistyön puutetta joidenkin jäsenvaltioiden keskeen. Eli neuvosto ei voinut ottaa huomioon tällaisia elementtejä, jotka mahdollisesti nousisivat esille. Ja tuomioistuin on sitä mieltä, että neuvosto ei ollut tehnyt mitään arviointivirhettä, kun se oli sitä mieltä, että tavoite, jota tässä päätöksessä joka tämän päätöksen hyökkäyksen kanssa pyrittiin, niin se ei ollut mitenkään väärä. Eli neuvosto ei ollut mennyt arviointimarginaalinsa yli. Ja se on mainittu tässä ensimmäisessä päätöksessä, joka tehtiin, kun puhuttiin sisäistä siirroista ja 40 000 ihmisestä. Tämä päätös tehtiin siis muutamia päivää aikaisemmin. Ei tämä tarkoittanut sitä, että oltaisiin pystytty vastaamaan siihen valtaavaan ihmismäärään, johon törmättiin äh, heinä- ja elokuun aikana vuonna 2015. Eli siis tuomioistuin on sitä mieltä että neuvosto ei ollut ylittänyt valtuuksiaan, kun se arvioi tilannetta, kun puhuttiin ihmisten määrästä sisäisissä siirroissa ja, ja uudelleen sijoittamissa. Eli tämä oli aivan erityisen kiireellinen tilanne, johon piti pystyä vastaamaan, kun tätä päätöstä kyseenalaiset, alaistettiin, sitä vastaan hyökättiin. Jos puhumme solidaarisuusperiaatteesta, joka mainitaan artiklassa 80 EUn perussopimuksessa ja toiminnassa, jos tätä päätöstä vastaan hyökättiin, niin neuvoston pitäisi lähteä toteuttamaan solidaarisuusperiaatetta ja sen valtioiden yhdenvertaista vastuuta tämän taakan jakamisessa. Ja tämä äh, on myös mainittu tässä artiklassa 80 perussopimuksen toiminnassa. Tuomioistuin vastasi myös Unkarin argumenttiin, jossa puhuttiin tämän päätöksen erityisvaikutuksista ja, ja olisi, se teki analyysin erilaisista korjausmekanismeista, joka liittyi tähän päätökseen, jota vastaan oli hyökätty. Eli siis korjausmekanismista kyse, jossa voitiin ottaa huomioon hyvin suhteellisesti tästä aivan erityistilanteesta jokaisessa jäsenvaltiossa. Samassa hengessä Puolan kieltäytyminen korosti, että jäsenvaltiot lainaan ovat lähestulkoon homogeenisia niin, että törmäisivät paljon suurempaan taakkaan, kun ne joutuisivat ottamaan vastaan tämän uudelleen sijoittamisen ihmismäärän, kun tätä argumenttia käytettiin, koska se meni paljon pidemmälle kuin mitä mitä Unkari alun perin esitti yksi osapuolista, mutta tässä piti vastata myös sisällöllisesti Puolalle ja korostettiin, että kun puhutaan uudelleen uudelleen sijoittamisen ehdollistamisesta on kyse kieli- ja kulttuurikysymyksistä ja valtiosta, johon nämä uudelleen sijoitetaan, niin koituu aivan mahdottomaksi jakaa tätä solidaarisuusperiaatteella jäsenvaltioiden kesken yhdenvertaisilla määrillä. Meidän täytyy ajatella myös näiden ihmisten alku perä ja etnisyyttä, ja meidän pitää ajatella artiklaa 23 perusoikeutta perusoikeussopimuksia. tuomioistuin hylkäsi aika nopeasti kaksi keinoa, jota kun puhuttiin oikeusperustan puutteesta, joissa puhuttiin siitä, kuinka ei ole noudatettu Geneven sopimusta. No niin, olen teidän käytettävissänne. Okay, thank you very much for... Kiitos oikein paljon hyvin kattavasta äh, puheenvuorosta. Ja koska minä en näe edustaja Kelleriä äh, ja edustaja Björkiä täällä, jotka ovat e- esittelijät, äh, niin annan puheenvuoron kaikille. Ensin koordinaattorit, ei-koordinaattorit. Sitten Sofi Netfeld. Te pyysitte ensimmäisenä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Niin, kiitoksia. Anteeksi. Tämä tulikin nopeammin kuin odotin. Kiitos kaikille kolmelle puhujille heidän puheenvuoroistaan, mutta minulle jää hyvin paljon kysymyksiä. Erityisesti kun on kyse näistä kahdesta ensimmäistä puheenvuorosta. Ensinnäkin olen erittäin kiitollinen siitä, että komissio kovasti äh, vaatii, että on kaksi lainsääntöä, erityisesti neuvosto veisivät eteenpäin Dublinin järjestelmän muutos. Se on todella, todella tarpeen. Muuten vain siirrymme yhdestä hätäratkaisusta toiseen. Ja jäsenvaltiot eivät ilmeisesti ymmärrä, että asialla on kiire. Sitten Turkki julkilausumaan ja asiat, joita ette maininneet, ihmiset ja heidän tilanteensa. Osa tätä Turkin julkilausumaa oli se, että annamme hyvin paljon rahaa Turkin viranomaisille, jotta he ottaisivat pakolaiset vastaan. Miten valvot te heidän tilannettaan tänä päivänä? Tiedämme, että on paljon puhuttu väkivallasta, lapsityövoimasta, seksuaalista väkivallasta, e, ihmisistä, jotka eivät löydä työpaikkaa Turkista ja jotka ikään kuin pakon alaisina, joutuvat palaamaan Syyriaan. Miten valvotte tilannetta? Oletteko nyt varmistaneet, että kaikki lapset Turkissa menevät kouluun? Ja kun valvotte, niin miten valvotte asiaa? Sitten, e, jos ymmärsin oikein, niin sanoitte, että 1925 palautusta Turkkiin on tehty. Mutta jos katson, kuinka paljon määrärahoja piti mobilisoida tätä Turkin julkilausumaa varten, niin oletteko katsoneet, kuinka paljon tämä maksaa per capita, onko tämä paras tapa käyttää määrärahamme. Sitten kuulet, että ihmiset käyttävät jatkuvasti enemmän vaihtoehtoisia reittiä ylittävät esimerkiksi Mustanmeren Romaniaan. Voitteko sanoa tästä vähän enemmän? Sitten mainitsitte ihmiset, jotka ovat vielä jumissa saarilla. Heitä on paljon. Olemme kuulleet, että jännitteet lisääntyvät, että heidän elinolosuhteensa ovat todella surkeat. Olemme kuulleet eh, yhä enemmän eh, ihmisistä, jotka kärsivät stressistä ja pelkotiloista. Voisitko kertoa siitä enemmän? Ja sitten lopuksi täytäntö pano nyt, jos jätetään sivuun, niin oletteko koskaan ajatellut, mitä jos nämä pakolaiset turkkilaiset turvapaikanhakijat tulevat suurina joukkoina Eurooppaan ja heidät otetaan toivotan tervetulleeksi, kuten Saksa tekee, ja Turkki ei ole kovinkaan onnellinen tästä tilanteesta, sanovat, että joko te otat, lähetätte nämä ihmiset takaisin, tai me emme ratkaise teidän pakolaisongelmaamme enää. Kiitoksia, edustaja Sippel. First, I was not willing to say... Kiitoksia. En ajatellut sanoa mitään, koska suoraan sanottuna ehkä meillä on aika samantyyppinen näkökanta. On aika väsyttävää jatkuvasti toistaa samoja asioita, kun meillä on näitä mietintöjä. Ja yksi asia, joka toistetaan aina uudestaan, on se, että liian monet jäsenvaltiot eivät toimi sääntöjen mukaisesti. Sieltä ei saa rahaa, jotta näitä leirejä voidaan pyörittää. Ne eivät anna rahaa Afrikka-rahastoon, jotta voitaisiin muuttaa Afrikan tilannetta. Sieltä ei tule teknisiä välineitä, jotta voitaisiin parantaa EASON ja rajavartioston työtä. Siis minä olen niin kyllästynyt kaikkeen tähän. No, pari kysymystä kuitenkin. Ensinnäkin pakolaisten tilanne Turkissa. Onko teillä selkeää tietoa siitä, kuinka monet pakolaiset ovat olleet Turkissa ennen kuin tämä sopimus Turkin kanssa solmittiin, ja onko tietoa siitä, kuinka paljon tällä hetkellä Turkissa on pakolaisia? Ja sitten Turkille annetaan paljon varoja pakolaisten takia, mutta mehän aina tiesimme, että vain hyvin pieni määrä pakolaisia on leireillä. Eli kenelle nämä varat menevät ja mihin tarkoituksiin ja kuinka paljon leireillä on tällä hetkellä ihmisiä ja missä loput ovat. Ja onko meillä mitään tietoa siitä, ovatko eri pakolaisryhmät saaneet erilaista kohtelua Turkissa vai onko kaikilla Turkissa mahdollisuus käydä koulua, käydä töissä tai mitä hyvänsä. Ja mitä sitten tapahtuu niille, joilla ei ole näitä oikeuksia. Sitten sisäiset siirrot. On hienoa, että komissio jatkaa näiden lukujen pohjalta, josta on sovittu, mutta voisitteko kertoa, jatkammeko näillä luvuilla, joita on käsitelty tähän mennessä – sisäisten siirtojen osalta. Kuinka monta kuukautta tai vuotta menee siihen, että päästään vihdoinkin tähän 160 000 lukemaan? Ja sitten haluaisin kiittää kollega siitä, joka selitti tuomioistuimen päätöksestä, joka liittyi Unkarin ja Slovakian valitukseen. No me tiedämme nyt että tämä päätös oli ihan lain mukainen, mutta toisaalta oli hyvä kuulla tästä, koska en tiennyt kuinka huolestuneita ainakin yksi tuomioistuimen meniöstä oli, eli Orban. Eli hän pelkäsi, että ehkä parlamentin demokraattisia oikeuksia ei kunnioiteta. No minä en tätä ajatellut, mutta Aikovatko nämä maat nyt sitten noudattaa tätä päätöstä? Ei pelkästään paperilla, vaan ottavatko ne todella pakolaisia vastaan? Ja onko meillä mitään selkeää lausuntoa näiltä kolmelta maalta tähän mennessä? Uh, thanks, uh, Mrs. Kiitoksia, edustaja Versia. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen, ihan, minä olen yhtä väsynyt kuin edellinen puhuja. En nyt lähde puhumaan ihan samoja asioita, koska mielestäni tämä rikkomusmenettely olisi pitänyt soveltaa kaikki jäsenvaltioille. Kukaan ei noudattanut sitoumuksia tässä kysymyksessä. Halutaan hyvä oma tunto. Komissio siis haluaa hyvän oman tunnon, koska se on käynnistänyt rikkomusmenettelyn niin kaikista taantumuksellisia valtioita vastaan, mutta kukaan jäsenvaltio ei ole esimerkillinen. Kukaan ei ole, mikään jäsenvaltio ei ole noudattanut sitoumuksia jos luen lukuja oikein. Turkki pois lukien meillä on ainakin 30 000 uudelleen sijoitettua, uudelleen sijoitettua Italiassa, Kreikassa. Voisin sanoa, että minä voisin sanoa, että ne, jotka on niin sanotusti uudelleen sijoitettu Turkissa, ovat vääriä uudelleen sijoitettuja, koska on kyse vain siirroista, koska eihän Turkki ole EU-ssa eikä äh, se ole valmis ainakaan tulemaan jäseneksi vielä pitkään aikaan, ainakaan viimeisten tietojen jälkeen. Niin jos olemme tietoisia Turkin tilannesta, niin se on ihan hyvä. Anteeksi, anteeksi, sanoo puhuja. No niin, jos lasken oikein, niin jäsenvaltiot ovat ehkä täyttäneet noin neljäsosan velvoitteistaan. Komissio, jos nyt taas jos en ymmärtänyt oikein, komissio ei halua mitään lisää aikoja eikä saada eikä halua jatkaa ikuisuuksin tämän tilanteen venymistä, jos meillä on nyt tämä hypoteettinen tilanne siitä sopimuksen mahdollisuudesta ainakin sen perusteella, mitä tietoa olen itse saanut. Jos ymmärsin oikein, niin te olette sitä mieltä, että ainakin tulee noin 6-7 ihmistä, jotka tulevat hyötymään näistä siirroista te olette sitä mieltä, että kaikki ne ihmiset, jotka tulevat Italian tai Kreikan maaperälle ennen syyskuun 27. päivää voivat hyötyä näistä siirroista. Minulla on yksi kysymys, jos me lähdemme nyt purkamaan auki tätä, siis mitä jäsenvaltiot haluavat, haluavat ö, uudelleen sijoittaa vain niitä ihmisiä, jotka ovat tulleet EUn alueelle ennen EUn Turkin sopimusta, eli siis ne ihmiset, jotka ovat tällä hetkellä nyt hyötyjä, hyötyjä hyötytilanteissa eivät enää ole täällä, niin kuin säätelemme tätä keskeistä sisältöä. Sen takia ymmärrän nämä luvut 6 tai 7 000. Jos deadline on syyskuun 27. päivä, kuka voi hyötyä tästä sisä, näistä uudelleensijoittamisesta? Tämä kes- kysymys on keskeinen. Compris encore? Jos oikein ymmärsin, te sanoitte myös, että Kreikan poliisilla oli vaikeuksia löytää ihmisiä, joita voitaisiin lähettää lainausmerkeissä Turkkiin. Haluaisin saada vähän yksityiskohtaista tietoa, en ymmärtänyt kaikkea. Haluaisin kyllä tietää, mitkä ovat näiden 10 500 ihmisen kansallisuudet, jotka palautui, jotka palautettiin perustuen heidän vapaaehtoisuutensa niin sanotusti, tai Quel suivi? 1900, jotka palautettiin Turkkiin. Tämä on yksi kysymys, jonka joka on jo esitetty aikaisemmin. <clears throat> Mitä sitten tulee rahasta, jota on käytetty tähän, kun minä luin näitä mietintöjä, Turkissa on aika paljon lapsia, jotka ovat joutuneet pakkotyöhön. Mitä e- takeita EU voi tar- tarjota? mitä se on tarjonnut takuita Turkille, että tämä voitaisiin estää? Miten te myöskin selitätte uudet liikehdinnät, joista te puhutte Kreikan saaristosta, jotka ovat vähän ristiriidassa sen suhteen ainakin, mitä nyt on voitu huomata Italiasta samalta aikakaudelta, eli liikehdintä on pienentynyt. Minulla on oma ajatukseni tästä aiheesta, mutta haluan kuulla teidän versionne. Ja minä olen sanonut jo viime kerralla toistaa saman, me olemme nyt aika kyynisiä, anteeksi tämä termi, mutta jos me sanomme, että että Egean meren kuolonuhrien määrä on vähentynyt, mutta kyllä meidän täytyy ajatella myös, kuinka moni ihminen on lähtenyt ylittämään välimerta. Tämä luku suhteellisesti ei ole yhtään vähentynyt tai pienentynyt. Ei tällaista saisi sanoa, sitä ei voi hyväksyä. Sitä ei voi hyväksyä siinäkään mielessä, kun me tiedämme, että välimeren kuolonuhrien määrä vain kasvaa. Thank you. Eh, Mr. Jurek. Kiitoksia. Edustaja Jurek, teidän puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon. Tuomioistuimen päätös on se, mikä se on. Se on tosi seikka. Ja ehkä pitäisi arvioida sitä oikeusperustaa, jolta toimimme. Mutta huolimatta kaikesta, meidän parlamenttina pitää arvioida komission toimintaa. Ja kun on kyse maahanmuuttoaallosta, joka tapahtui Syyrian sodan aikana. Me emme tässä käsittele asioita, jotka ovat esimerkiksi luonnonkatastrofeja, jotka eivät siis liity ihmisen toimintaan. Ja tämä vaatisi tällaista solidaarisuutta, vaan ne liittyvät monien Euroopan maiden politiikkaan. Ja tätä politiikkaa voi nähdä vielä tänä päivänä, koska jopa Junckerin viime puheessa kuulimme jälleen kerran, että ainoa vaihtoehto laittomalle maahanmuutolle on avata tiet lailliselle maahanmuutolle. Me näemme sen niin, että tässä laillistetaan laiton maahanmuutto ainoastaan. Se levittäytyy laajemmalle ajanjaksolle. Ja sitten keskustelussa sen jälkeen parlamentin suurin ryhmä ryhmä, josta herra Juncker tulee, niin heiltä kuulimme selvästi, tai emme kuulleet heiltä selvästi, että maahanmuuttoa pitäisi torjua, laitonta maahanmuuttoa pitäisi torjua. Joten meidän pitäisi parlamenttina nyt arvioida sitä tapaa, jolla toimitaan tällä hetkellä voi hylätä ehkä Unkarin ja Slovakian kanteen ja sanoa, että asia on ratkaistu. Mutta minä haluaisin kiittää edustaja Vergiata, joka eh, lähtökohdat ovat täysin erilaiset kuin minun, mutta hän myös sanoi, että nämä komission eh, päätökset, että niitä ei noin 85 prosenttia EU-jäsenvaltioista pane täytäntöön. Eli jos joitakin päätöksiä ei voida panna täytäntöön, niin sitten se tarkoittaa, että ne olivat väärin eh, tehtyjä päätöksiä. Ja tätä meidän pitäisi arvioida, eikä pitäisi yrittää pakolla, enemmistöllä, laillisin toimin, eh, siis oikeustoimin viedä tätä läpi. Eh, tietenkin te sanotte, että joitakin asioita voitaisiin panna täytäntöön, jos painostus olisi suurempaa, mutta ei se johda mihinkään. Edustaja Sippä. Eine ganz kurze... Ihan lyhyt oikaisu. Jos vaadimme, että kaikki, kaikkia laitonta maahanmuuttoa pitää torjua ilman mitään vaihtoehtoja, niin se tarkoittaa tuloksen kannalta, että mitään pakolaisia ei enää oteta. Eli sitten kun ajatellaan kansainvälisiä sitoumuksia, on ihmisiä, jotka pakenevat sotaa ja kidutusta, niin heitä ei suojella Euroopassa, koska näillä ihmisillä ei ole mitään mahdollisuuksia tulla Eurooppaan laillisesti. Heillä ei ole viisumeita. Jos he haluavat tulla tänne, niin se onnistuu ainoastaan laittomalla tavalla. Ja siksi se, mitä Juncker sanoi, eli nimenomaan näitä ihmisiä tulisi suojella – Eli meidän täytyy löytää heille laillisia väyliä. Se on ihan oikein, koska tällä hetkellä laillisia väyliä näille ihmisille ei ole tulla Eurooppaan. Polacy swego czasu w dużym stopniu korzystali. Kiitoksia. Jokin aika sitten puolalaiset käyttivät näitä laillisia maahanmuuton reittejä muuttaakseen Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Edustaja Gomez. Yes. Niin. Kiitoksia. Minä haluaisin sanoa, että olen iloinen, että tuomioistuin selvitti tämän asian ja todella haluan ja odotan komissiolta, että se vaatii, että ne valtiot, jotka neuvoston uudelleen sijoittamispäätöksen asettivat kyseenalaiseksi, joutuvat kantamaan vastuunsa, eivätkä, ei pelkästään siinä, että ne ottavat vastaan sen osuuden pakolaisia, joka niille kuuluu, vaan myös niiden täytyy maksaa rangaistuksia. Minä tulen Portugalista, valtiosta, jota uhattiin rangaistuksilla äh, rakennerahastojen kohdalla, koska se ei ole noudattanut mm, kasvu- ja vakaussopimusta desimaaleilla. Emmekä me rikkoneet mitään kansainvälistä lakia tai eurooppalaista lakia. Koska kysehän ei ole perussopimuksista, vaan hallitusten välisistä päätöksistä. Joten kyllä sanktioita täytyy olla, jos nämä valtiot eivät kanna vastuutaan, erityisesti nyt tuomioistuimen päätöksen jälkeen. Haluaisin kysyä komission vierailtamme, voisivatko ne kertoa meille, mitä tapahtuu maahan tuloille Bulgaariassa, ihmisille, jotka tulevat Turkista Bulgaariaan, koska me olemme nähneet tämän. Luvut vähenevät yhdessä maassa, ne lisääntyvät toisessa maassa. Joten nyt haluaisimme testata, että toimiko Turkki sillä tavalla kuin te odotatte, niin siksi olisi hyvin tärkeää tietää, mitä milläkin rintamalla tapahtuu. Sitten haluaisin tietää, mitä tapahtuu. Te mainitsitte äh, alaikäiset yksin matkustavat erityishuomion, jota lapset tarvitsevat, kun tehdään äh, sisäisten siirtojen päätöksiä Kreikasta ja Italiasta. Onko tilanne todella parantunut, koska paljonhan riippuu äh, ähm, syyttäjien ja viranomaisten kyvystä käsitellä näitä lapsia. Mitä näillä lapsilla on tapahtunut? Ovatko he vain äh, kadonneet savuna ilmaa vai eikö meitä kiinnosta? Päätyvätkö ne järjestäytyneen rikollisuuden käsiin? Siis seurataanko tätä asiaa laisinkaan? Jäsenvaltioissa eikä pelkästään näissä maissa, äh, Kreikassa ja Italiassa, vaan missä tahansa tällaista tapahtuu Euroopassa. Ja sitten sanoitte, että vielä painostatte maata, että ne noudattaisivat solidaarisuusvelvoitteitaan uudelleensijoitusjärjestelmässä. Nyt vähän aikaa sitten kerrottiin, että jotkut suuret maat, joilla oli mahdollisuus, hyvä mahdollisuus ottaa vastaan henkilöitä Kreikasta ja Italiasta, eivät olleet kovin kaukana tavoitteestaan. Yksi näistä esimerkkeistä oli Espanja. Mitä Komissio on tehnyt suositutellakseen Espanjan äh, noudattamaan velvollisuuksia, mitä teette sellaisten maiden kanssa, kuten oma kotimaani Portugali, jossa ongelma ei ole ollut niinkään se, että ottaisi avoimia ottamaan vastaan äh, ihmisiä, vaan ongelma on se, että kun ihmiset mm, äh, tulevat Portugaliin, ne ovat jo järjestäytyneitä ja haluavat sitten heti muuttaa toiseen valtioon. Ja näköjään melkein 50 prosenttia henkilöistä, jotka uudelleen sijoitettiin Portugaliin, muuttavat jonnekin muualle. Mitä sitten tehdään? Onko mitään yrityksiä palauttaa ihmiset niihin maihin, joihin heidät alun perin sijoitettiin? Ja sitten Libya olen täysin samaa mieltä kollegani Birgit Sippelin kanssa. Jos meillä ei ole turvallisia tapoja, niin sitten emme noudata velvoitteitamme. joihin meidät kansainvälinen pakolaislainsäädäntö velvoittaa. Onko ollut mitään yrityksiä mm, sieltä uudelleen henkilöitä, joita on löydetty Libyasta ja jotka mm, voisivat saada pakolaistatuksen. Minun tietääkseni UNHCR ei ole edes oikeusperustaa toimia Libyassa. Heillä ei ole edes kunnollisia rakenteita, jonkin verran paikallisia toimijoita, mutta eivät oikein pysty toimimaan siellä. Vähän eri tilanne on IOMllä, mutta IOM tehtävä ei ole tunnistaa pakolaisia, vaan fyysisesti siirtää heitä. Joten kuka on oikeastaan vastuussa Libyassa? Olen todella huolestunut, koska nyt kun Libyassa on hallinnon puutetta tai heikkoa hallintoa, niin minä pahoin pelkään, että tässä jotenkin yhdelleen yhdessä rahoitamme hirveimpiä keskitys- ja kidutusleirejä. Edustaja Jurek, onko teillä lisäkysymys puhujillemme? Chcę zabrać głos jeszcze uzupełniająco w tej dyskusji, nie tylko w odniesieniu tego, co Anna Niin haluaisin lisätä parin, pari asiaa tähän keskusteluun. En siihen, mitä Gomes sanoi, vaan myöskin aikaisempiin kommentteihin. Nämä lapset ovat uhreja, laittoman maahanmuuton uhreja. Tämä pitäisi olla varoitusmerkki. Meidän pitää nyt ymmärtää, millainen tämä prosessi edessämme on. Ja meidän täytyy ymmärtää, mitä viranomaiset ympäri Eurooppaa nyt tekevät. Eli nyt meidän täytyy katsoa näitä sääntöjä, noudataanko niitä vai ei. No puheenjohtaja Kudritska on myöskin Puolasta ja hän puhui unkarilaisesta sopimattomaan tapaan, mutta tässä nyt sekoitetaan asioita. Toisen maailmansodan jälkeen tuhannet puolalaiset olivat Britanniassa ja muissa maissa. Kyse oli sotilaista, jotka oli petetty. Vuonna 50-60-luvulle Unkarista lähti ihmisiä ja Eurooppa petti heidät. Ja sitten Varsanavun aikana puolalaisia lähti maasta. He suojelevat Eurooppaa ja he raivasivat tietä Euroopalle. Ja nyt ihmiset, jotka lähtevät Puolasta ja suojelevat Eurooppaa, mutta nyt puhutaan prosessista maassa, jossa on sotaa ja kaaosta. Komes on minun kanssani ulkoasioiden valiokunnassa ja meidän kummankin pitää kiinnittää huomiota tähän epäsuhtaan. Eli on laittomia järjestöjä ja sitten ha, Euroopassa. No, meidän täytyy auttaa tietysti pakolaisia, mutta jos nyt puhutaan maahanmuutosta, niin komissiohan tekee yhteistyötä Frontexin kanssa lähes päivittäin. Ja monet meistä on käynyt usein Varsovassa ja käydään Yhdysvaltojen suurlähetystössä katsomassa, kuinka paljon on puolalaisia Yhdysvalloissa. Siellä noudatetaan sitten kohdemaan lakeja ja jos joku on pakolaisleirillä ja haluaa olla poliittinen pakolainen ja osoittaa, että häntä vainotaan, niin totta kai jokaisen maan velvollisuus on käsitellä näitä hakemuksia. Mutta haluammeko lisää tällaisia tragedioita ja katastrofeja? Me tiedämme varsin hyvin näiden lastenkin tilanteen, koska parlamentissakin tästä on puhuttu. Kukaan tämän takana, mitkä mafiat sitten tienaavat valtavia summia tällä salakuljetuksella. Eli me emme nyt toimi niin kuin parlamentin pitäisi toimia. Meidän pitää kantaa vastuumme. Tällaista politiikkaa ei edes ole hyväksytty missään, mutta varoitan teitä vielä kerran. On hyvin haikea kyseenalaistaa tuomioistuimen päätöksiä. Mutta meidän täytyy nyt miettiä oikeusvaltiota, mutta se ei vapauta meitä siitä, että meidän täytyy hoitaa tehtävämme. Eli meidän täytyy toimia poliittisesti vastuullisesti unionissa omassa yhteiskunnassamme. Because we have to finish. Sofi, koska meidän täytyy päättää Ihan vaan viisi sekuntia joka kerta, kun kuuntelen Herra Juurekia. Te aina puhutte kristillistä arvoista, mutta erikoista on, etten koskaan kuule sitä teidän sanoissanne. En koskaan kuule ää, lähimmäisen rakkaus tai sitä, että tarjotaan paikka niille, jotka sitä tarvitsevat. Joten ehkä te joku päivä voitte minulle, kovalle ateistille, selittää, mitä se tarkoittaa. Edustaja Metsola, Roberta Metsola. Andrea. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Ja minä haluaisin vain toistaa teille kaikille pääministeri Viktor Orbanin sanat tästä tuomioistuimen päätöksestä. Hän selvitti, että Unkari tulee äh, hyväksymään tuomioistuimen päätöksen. Voin siterata häntä tuomioistuin päätös on tehty, mitä ikinä tuomioistuin onkaan päättänyt, meidän täytyy aina pitää kiinni samasta eettisestä kannasta. Unkari on Euroopan unionin jäsen, EUn vallanjako määrittelee perussopimukset, sopimuksen noudettava siksi on tunnustettava tuomioistuimen päätös ja pääministeri eh, Titsokin sanoi näin, olen samaa mieltä hänen kanssa. Meidän on tunnustettava tämä tuomioistuimen päätös, koska me emme saa vaarantaa Euroopan unionin perustustuksia ja eh, oikeuden kunnioittaminen on yksi sen perusperiaatteista. Tämä oli siteraus, sitaatti ja voitte olla varmoja siitä, että Unkari tunnustaa tämän ja hän sanoo tämän ihan vakavissaan. Mutta ei ole reilua, että edustaja Gomez sanoi, että Unkaria pitäisi rangaista tai muita maita pitäisi rangaista, koska on joitakin maita, jotka eivät sano mitään, mutta eh, eh, siltikään ne eivät osallistu uudelleen sijoitukseen, joten on reilumpaa sanoa totuus eikä olla hiljaa ja olla tekemättä mitään meidän pitäisi odottaa, että kaikki maat hoitavat hommaansa parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos. Nyt meillä on aikaa kuulla vastauksia. Edustaja Vorvain. Okay, thank, uh, thank you very much. Kiitoksia. ihan nopeasti näitä, nämä eri kysymykset ja huomiot. Intfeld aluksi sanoi, ettei hän ollut kuullut näistä ihmisistä. Olin huolissani näistä olosuhteista saarilla ja ajattelin tietysti juuri näitä ihmisiä. Sitten kysyttiin näistä Turkin vastaanottoolosuhteista, kuinka paljon lapsia käy koulussa. Olen kuullut, että paikallisissa kouluissa on jotain tapahtua, mutta en nyt pysty takaamaan, että jokainen syyrialainen lapsi Turkissa kävisi koulua tai että kaikista pidettäisiin huolta täydellisesti. Mutta voin taata sen, että komission tuella paljon useammat lapset käyvät nyt koulussa kuin aikaisemmin ja paljon useammat saavat parempaa terveydenhuoltoa ja niin edelleen. Mutta kollegat saavat sitten toisesta pääosasta kertoa näistä yksityiskohdista. Ja sitten kysyttiin, oliko katsottu kuinka paljon nämä palautukset maksavat per henki ja onko tämä hyvin käytettyä rahaa. No, vaikka olen ekonomisti ja olette varmaan samaa mieltä kanssani siitä, että tämä nyt ei ole oikea tapa tarkastella tätä pakolaisongelmaa. No tietysti on ihmisiä, jotka haluavat katsoa tätä asiaa talouden kannalta. Silloinhan matematiikka on aika yksinkertaista. Eli se on tietysti paljon kalliimpaa pitää huolta ihmisistä EU-ssa kuin EUn ulkopuolella. Mutta korostan vielä, että mielestäni tämä ei ole oikea tapa katsoa ongelmaa, mutta koska nyt otitte sen esille, niin tämä oli pakko sanoa. Sitten stressi ja ahdistus ihmiset näillä saarilla – No tästä juuri olen huolissani. Ja tähän liittyy kaksi asiaa. On stressiä ja ahdistusta, koska ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja joutuu odottelemaan liian pitkään. Ja sitten toinen asia, todelliset asuinolosuhteet. No nyt on tapahtunut liikehdintää toiseen suuntaan näillä saarilla – ja kuten sanoin, en ole tyytyväinen tämänhetkisiin olosuhteisiin, siis fyysisiin olosuhteisiin näillä saarilla. Ja se liittyy hyvin pitkälti siihen, että siellä on liikaa ihmisiä. Voin kertoa teille näistä parannuksista. Siellä on nyt parempaa elintarvikehuoltoa, enemmän ihmisiä, lääkäreitä tulee paikalle. Mutta fakta on edelleen se, että näissä laitoksissa on enemmän ihmisiä kuin mitä siellä on oikeasti tilaa. Eli se on melkoinen huolenaihe. No sitten on ahdistusta niissä ihmisissä, jotka haluavat jatkaa pidemmälle Eurooppaa, mutta eivät pysty. No sanoisin, että tämä asia on hiukan lieventynyt ja tämä näkyy myöskin kun katsotaan näitä välikohtauksia, koska se aika, jonka ihmiset ovat näillä saarilla, on supistunut huomattavasti. Ja se on juuri se jatkuva odottelu, odottelee ensimmäistä haastattelua, niin se loi hyvin paljon stressiä ja jännitteitä. Ja vieläkin tietysti, kun saa toisen kerran kielteisen päätöksen, niin eivät he halua palata, heillä on stressiä. Mutta sitten on paljon turhaa stressiä, sen takia joutuu odottamaan sarjan liian kauan eikä tiedä, mitä tulee tapahtumaan, eikä saa tietoja mistään. Eli tässä suhteessa tilanne on hiukan parantunut. Sitten kysyttiin, että pelkää, että Turkin pakolaiset tulevat tänne ja että Turkin hallitus käyttää tätä neuvotteluvälineenä. No, olenko huolissani tästä vai en? No, ei sillä oikeastaan ole väliä, koska EU:ssa luojan kiitos, en minä eikä komissio, eivätkä poliitikot päätä, palautetaanko henkilö vai ei vaan sen päätöksen tekevät sitten riippumattomat tuomioistuimet. Eli pidän hyvänä sitä, että poliittista painostusta voidaan käyttää, mutta en usko, että se muuttaa mitään näistä päätöksistä. Eli siksi en ole kovin huolissani tästä. En nyt ole täällä puolustelemassa jäsenvaltioita. Jos nyt täytyy kritisoida jäsenvaltioita, niin me sitten teemme niin komissiossa, mutta haluan selventää pari asiaa. Olosuhteet ovat hankalat saarilla tällä hetkellä, mutta se ei liity mitenkään rahoituksen puutteeseen. Eli jos jäsenvaltiot olisivat antaneet enemmän varoja, niin tilanne olisi parempi. Ei, EU-rahoitusta on riittävästi. Fakta on se, että tilat ja kapasiteetit paikan päälle eivät riitä näin suurelle ihmismäärälle. Ja olen tämäkin sanonut ennen paikallisyhteisön kanssa on hyvin vaikea sopia lisätilasta. Ja se on nyt se varsinainen ongelma. Ja yksi pääsyistä, miksi viime viikolla kävin Lesboksella myöskin keskustelemassa jälleen kerran pormestarin ja muiden kanssa, jotta voimme nähdä, miten voimme parantaa tilannetta, mutta halusin vain kertoa, että tätä nyt ei voi laittaa jäsenvaltioiden kontolle. Ja sitten sisäiset siirrot. No, komissio on ryhtynyt tiettyihin toimiin tässä asiassa, mutta halusin vielä toistaa se, minkä sanoin aikaisemmin. Eli ei nyt aina voida palata tähän, että 66 000 olisi siirretty Kreikasta, mutta ei Kreikassa edes ole 66 000 syyrialaista koska lähinnä tässä nyt puhutaan syyrialaisista. Eli jos näitä ihmisiä ei ole, niin ei heitä myöskään voi sitten siirtää muualle. Ja sitten 1925 palautettua henkilöä Turkkiin – mitä se liittyy Turkkiin? No ei mitenkään. Nämä ovat palautuksia Kreikasta. Eli mitään palautuksia ei Italiasta ole tehty Turkkiin. Ja sitten, miten voidaan selittää tämä saapumisten lisääntyminen saarelle? No nyt täytyy muistaa, että on tiettyä kausivaihtelua näissä liikkeissä – Eli jos katsotaan viime vuoden elokuuta esimerkiksi, silloin oli 110 saapujaa päivässä, tänä vuonna 117. Eli hiukan enemmän, mutta ei nyt kuitenkaan mitenkään dramaattisesti enemmän. Syyskuu. Syyskuussa lukemat olivat keskimäärin 160 ja viime vuonna se oli 100. No se on selkeä korotus verrattuna siihen, mitä tapahtui aikaisemmin. Eli tietysti yritämme katsoa, onko Turkki muuttanut esimerkiksi käytöstään, mutta siitä ei ole mitään merkkejä. Eli tämä on näissä normaaleissa vaihtelurajoissa. Sitten joku vähän suuttui minun kommentistani liittyen näihin kuolleisiin ja kadonneisiin. No tietysti tästä voi suuttua, mutta no, tämä on minun näkemykseni. taloustieteilijä, mutta merkitystä on sillä, kuoleeko 1100 ihmistä vai 100 ihmistä. Ja tästähän tässä nyt puhutaan. Sitten Bulgaria. Minulle ei ole kovin selkeää käsitystä siitä, mitä nyt Bulgariassa tapahtuu. Mutta käsittääkseni ei nyt mitenkään tai olen nähnyt näitä raportteja. Eli ihmiset koettavat mennä toisia reittejä. No, se nyt on väistämätöntä. Mutta kun katsotaan näitä absoluuttisia lukuja, niin se on vielä aika vähäistä verrattuna aikaisempiin lukuihin. Ja ja lopuksi No sitten kysyttiin näistä laillisista väylistä Libyasta. No minä nyt en käsittele Libyaa, eli en osaa siihen sanoa mitään. Mutta yksi asia. Eli nämä lailliset väylät ovat tärkeitä. Kukaan meistä ei halua joutua tilanteeseen, jossa haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset riskeeraavat henkensä, kun he ylittävät Välimeren tai Egeianmeren. Eli vaikka olisitte kaikesta muusta eri mieltä, niin tästä me kaikki varmasti olemme yksimielisiä. Ja yksi tapa päästä tähän sen sijaan, että olisi näitä laittomia saapumisia Eurooppaan, niin meidän pitäisi löytää laillisia väyliä, ja se on tärkeää. Answer, Mr. Nielsen. Kiitoksia, edustaja Nielsen. Ihan uh, muutama sana vain liittyen tähän tuomioistuimen päätökseen. Komission jäsen Avramopoulos oli äh, kirjoittanut äh, ministereiden näistä jäsenvaltioissa. Odotamme vielä vastausta, mutta odotamme kovasti, että ne noudattavat sääntöjä, koska se on niille vielä mahdollista. Sitten seuranta, miten olemme yrittäneet äh, saada jäsenvaltiot edistymään. Olemme yrittäneet tehdä sitä kaikilla tasoilla, poliittisella tasolla, myöskin tekemällä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on ollut yhteyshenkilöitä Atteenassa ja muualla. Ehkä kaikkein tylsintä, mitä voitte tehdä, on lukea nämä 14 aikaisempaa kertomusta, mutta kyllä edistystä on tapahtunut. Varmasti on syytä pettymyksiä, mutta monia käytännön ongelmia olemme ratkaisseet monet asiat etenevät. Useat jäsenvaltiot ovat lisänneet ponnisteluja viimeisen kuuden kuukauden aikana, joka on lisännyt uudelleen sijoittamista per kuukausi. Joten tilanne ei ole niin huono. Olemme edistyneet, olisimme toimineet enemmän, mutta kuitenkin. Sitten jotkut jäsenvaltiot ovat täyttäneet mm, velvoitteensa suhteessa Kreikkaan. Sitten jotkut jäsenvaltiot eivät yksinkertaisesti voineet täyttää täysin kiintiötä, koska ei ollut riittävästi henkilöitä uudelleen sijoitukseen. Ja sitten miksei tämä voisi olla oikeudellisesti sitovaa, mutta suuri osa jäsenvaltioista on jo täysin täyttänyt 2015 tekemän lupauksensa. Se on tässä sanottava. Sitten niiden henkilöiden uudelleen muuttaminen, jotka on kerran jo sisäisesti siirretty. Tämä on ollut ongelma joissakin jäsenvaltioissa, kuitenkin vähemmistössä. Se on ainakin yksi asia, joka on opittu näistä järjestelmistä. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää. Jotkut asiat ovat tärkeitä heti, kun nämä henkilöt päätyvät uuteen jäsenvaltioon, niin heidät on pian siirrettävä tulevaan kotikaupunkiinsa ei seuraavalla viikolla, vaan heti kun he nousevat lentokoneesta. Se auttaa tässä. Ja sitten pitää myös vaatia, että ihmiset noudattavat sääntöjä. Eli jos lähtee tästä uudelleensijoituspaikasta, niin sitten sinne pitäisi myös palauttaa. Tämä, tässä jäsenvaltiot ovat vastuussa. Ja sitten alaikäiset niin luvut Kreikassa, kuten mietintöön kertomuksen laitoimme 420, 586 yksin matkustavat lapsesta on uudelleen sijoitettu. Ähm, ehkä luvut ovat nyt jo vähän korkeammat. Italiassa e, tämä oli 31. Tämä on hyvin pieni luku, mutta se on kuitenkin hyvä, koska neljä kuukautta sitten tuo luku oli nolla, eli olemme onnistuneet käynnistämään tätä ja italialaiset ovat täyttäneet äh, niitä ehdotuksia, joita olemme tehneet ja olemme saaneet joitakin lupauksia tätä ryhmää varten. Se on hyvä mm, pientä edistystä, mutta kuitenkin merkittävää edistystä on tapahtunut. Sitten kysymys siitä, että kuka näihin kuuteen seitsemän tuhanteen kuuluu, jotta jotka vielä voivat saada sisäisen siirron, he ovat jo saapuneet. Suurin osa heistä on Italiassa. On ollut myöhästymisiä henkilöiden rekisteröimisessä Italiassa. Heitä vielä on rekisteröitävänä, jos tämä edistyy hyvin, niin sitten tässä on suurin osa henkilöistä. Pienempi ryhmä on ihmisiä, jotka ovat Kreikassa, jotka eivät kuulu EU-Turkkisopimuksen pariin. Sitten tässä puhuttiinkin jo uudelleen sijoituksessa. Komissaari on aina ollut selvästi, ähm, että meidän on aina löydettävä laillisen maahanmuuton reittejä ihmisille, jotka tarvitsevat kansainvälistä turvaa. Nyt me haluaisimme kunnianhimoisemme ehdotuksen, eikä ole mitään epäsäännönmukaista tai laitonta kunnollisessa uudelleensijoitusjärjestelmässä. Se on täysin laillinen menettely niille, jotka sen ansaitsevat, jotka ovat päässeet UNHCR ja jäsenvaltioiden valintamenettelyn läpi. Jotkut näistä kysymyksistä pitäisi esittää YKlle, mutta eh, heillä on ongelmia eh, saada aikaan riittävät turvallisuusolosuhteet omalle henkilökunnalleen, jotta he voisivat toimia Libyassa. Jos se onnistuisi, niin silloin he toimisivat Libyassa ja yrittäisivät kaikkein heikompia väestöryhmiä ähm, sieltä uudelleen sijoittaa. Me olemme äh, ehdottaneet, että Libya olisi yksi tulevaisuuden prioriteetista. Se ei tänä päivänä toimi, mutta ehkä tulevaisuudessa olisi hyvä, jos jäsenvaltiolla olisi vielä vähän kiintiötä jäljellä. UNHCR varmasti kertoo teille enemmän tästä. Pyydän anteeksi niille, joille en ole vastannut ja annan puheenvuoron takaisin. Yes, we, I, I, unfortunately we... Niin, valitettavasti meillä ei ole nyt aikaa. Ihan, ihan lyhyesti pyydän. Good afternoon or good evening, I should say. Uh, I know that time is very short. Niin, aika enää vähän Haluaisin vain vahvistaa, että nämä kolme miljardia eivät ole Turkille, vaan ne ovat pakolaisille Turkissa. Ja 2,9 miljardia on tällä hetkellä sidotettu ja 1,7 on jo sopimuksissa ja kolmen miljardin päästään varmaan vuoden loppuun mennessä. 49 eri hanketta on rahoitettu, eli kansainvälisten järjestöjen, YK, järjestöjen, kansalaisjärjestöjen kanssa ja viemme humanitaarista ja muuta kuin humanitaarista apua pakolaisille. Yksi esimerkki on vain kolme suoraa sopimusta, joita meillä on Turkin viranomaisten kanssa. Me maksamme koulutuskustannuksista puoli miljoonaa koululasta on pakolaislasten piirissä Turkissa ja myöskin rahoitamme miljoonan pakolaisen terveydenhuoltoa ja rakennamme 200 koulua ja anteeksi terveyskeskusta. Ensimmäinen vuosiraportti tuli maaliskuussa. Se löytyy nettisivuiltamme. Siellä on tietoja rakenteesta ja toiminnasta ja siellä on myöskin kartta. Pyydän anteeksi, mutta meidän täytyy nyt päättää tämä kokous. Meillä piti päättää se 10 minuuttia sitten. Ihan viimeinen virke. Nämä tilat, joissa on ohjauskomitea, ne tapaavat 8. marraskuuta ja tietyt Euroopan parlamentin jäsenet kutsutaan paikalle. Öö. No niin, ei, ei, olen pahoillani, olen todella pahoillani. Meillä on varmasti vielä paljon keskustelua tulevaisuudessa samantyyppisistä aiheista ja äh, tämä äh, keskustelu Dublinista 12. lokakuuta, siis äänestysvaliokunnassamme 12. Äh, lokakuuta. Kiitoksia oikein paljon erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. 18 siis on lykätty ja seuraava ylimääräinen liven kokous järjestetään Strasbourgissa 5. lokakuuta ja 11. ja 12. lokakuuta Strasbourgissa. Kiitoksia oikein paljon.